Cari colleghi, eh, Arvon kollegat, kiitos siitä, että tulitte lähes täsmällisesti paikalle. Täällä on hieman vähän vielä tyhjiä paikkoja valiokunnassa, mutta täytyy kunnioittaa tässä kuitenkin eh, sveitsiläistä täsmällisyyttä. Paikalla on Sveitsin valaliiton presidentti Michelin Kalmi Rei ja hän kunnioittaneet tänään läsnäolollaan, joten älkäämme antako hänen odottaa liian kauan. Hänen lisäkseen paikalla on hyvin nuori Sveitsin parlamentin ulkoasian valiokunnan jäsen Mark Walder sekä muutama muu tärkeä valtuuskunnan jäsen. On suuri kunnia saada teidät tavata. EUlla ja Sveitsillä on aina ollut hyvin tiiviit suhteet ja olemme jakaneet samankaltaisia arvoja. Ja tämä merkitsee sitä, että EU ja Sveitsi voivat tehdä yhteistyötä ja tarttua yhteisiin haasteisiin. Euroopan parlamentin hiljattainen Euroopan parlamentin äh, puhemiehen hiljattainen äh, vierailu. Mukana oli myös muita, äh, esimerkiksi varapuheenjohtajamme Fiorello Provera oli mukana matkalla. Heidän suhteet osoittavat ja vierailut osoittavat, kuinka tiiviit suhteet meillä on. EU jakaa useita strategisia prioriteetteja Sveitsin kanssa, kuten lähi Kaukasus ja Pohjois-Afrikka ovat alueita, joilla toimimme yhdessä. Erityisesti juuri Pohjois-Afrikassa kävitte viime kuun lopussa yhdessä Ashtonin kanssa ja mukana oli esimerkiksi Salafranca ja Panzeri – riveistämme. He ovat siis Maghreb-valtuuskunnassa ja samoin läsnä oli Neits, joka on liberaaliryhmästä, vaikka ei olekaan tänään paikalla. Tarkoituksena on helpottaa arabinaapureidemme siirtymää kohti demokratiaa ja teidän ponnistelujen ne kaikki todella kunnioittavat. En halua nyt käyttää enempää teidän puheenvuoroaikaanne. Kiitän teitä vielä kovasti siitä, että tulitte paikalle. Ja nyt minäkin kuuntelen teitä hyvin tarkkaavaisena. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Permettez-moi. Kiitos puheenjohtaja. Sallin, että alkuun kiitän kutsustanne tulla vieraaksenne puhumaan tärkeään valiokuntaanne Sveitsin ulkopolitiikasta. Sveitsi monessakin mielessä on hyvin integroitunut tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa. kun ajattelemme integraatiota Euroopan ja Euroopan unioniin. Vuosien aikana olemme luoneet suhteita Euroopan unionin. Meillä on kahdenvälisiä suhteissa, suhteita ja noin parikymmentä hyvin merkittävää sopimusta, esimerkiksi Schengenin yleissopimus koskien ihmisten vapaata liikkuvuutta. Nämä sui generis suhteet ovat sellaisia, että niitä ei voida verrata mihinkään muihin suhteisiin suhteissamme kolmanteen maahan. Kuitenkin Euroopan unioni pitää meitä kolmantena maana ja me olemme osa Euroopan unionin ulkopolitiikkaa. Ulkopolitiikassa tietysti parlamentti on vastuullinen toimija, joka vahvistaa kansainvälisiä sopimuksia, yleissopimuksia myös Sveitsin kanssa. Sallin ette, että esitän kaksi alustavaa kommenttia ennen kuin menen eh, itse varsinaiseen aiheeseemme, Sveitsin ja EUn välisiin suhteisiin. En käsittele tätä pitkään, ihan vain kommentin omaisesti. Äh, Valtatasapainon muutos maailmanlaajuisesti. Teollistuneet maat ja niiden kasvuosuus on vuodesta 80 vuoteen 2000 äh, noin 30 prosenttia ja Aasian osuus puolestaan on yli kolmenkertaistunut. Tämä tarkoittaa sitä, että läntisen maailman valta-asema maailmanlaajuisesti, sehän on tavalla tai toisella 1700-luvulta saakka ollut aina voimakkain toimija. On, tämä valta-asema on nyt vähentynyt. Me elämme globaalissa maailmassa. Riskit ovat globaaleja luonteeltaan, esimerkiksi terrorismi, epidemiat, ilmastonmuutos ovat tällaisia, myös äh, maahanmuuttovirrat. Nämä riskit eivät ole sellaisia, että yksittäiset valtiot voisivat niitä ratkaista, vaan siinä tarvitaan globaaleja ratkaisuja. Myös monenväliset seikat, pluralismi, myös hallinnossa ovat sellaisia kysymyksiä, joita on ratkaistava kumppaneiden kesken yhteisesti. Yhtenäinen Eurooppa, integroitunut Eurooppa katsoo voivansa löytää paremmat ratkaisut näihin globaaleihin ongelmiin. Sveitsi ei ole EUn jäsen, ja minun tehtäväni on kuvailla sitä, miten me suhtaudumme tähän tilanteeseen, miten me voimme vastata niihin haasteisiin, joita tämä meille asettaa ja miten pyrimme lisäämään vaikutusvaltaamme maailmassa, jotta voisimme puolustaa etujamme sveitsiläisten vaurautta ja turvallisuutta. Politiikkamme pääsuunta tietysti on, ovat suhteemme Euroopan unioniin. Toinen pääkohta tässä kokonaisuudessa on se eh, ensisijainen suhde, joka meillä on. Ja tietysti katsomme myös itään. Tärkeää Sveitsille on myös rauhanpolitiikka ja kehityksen politiikka. Ensin Sveitsin ja EUn väliset suhteet. Sveitsi toteuttaa eurooppalaista politiikkaa. Sehän on Euroopan neuvostossa jäsenenä, OECDssä jäsenenä ja e vapakauppa-alueessa etassa. Tarkoitus on vähentää sosiaalisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia eroja kansalaisten kesken. Haluamme lähentyä myös 2004 liittyneisiin jäseniin. Meillä on merkittäviä yhteyksiä, jotka helpottavat pohjoisen ja eteläisen Euroopan välisiä kauppasuhteita. Euroopan unioni toteuttaa oma politiikkansa Balkanin alueella. Meillä on omat ulkopoliittiset välineemme käytössämme, muun muassa Kosovon kysymyksessä. Mainitsitte Pohjois-Afrikan puheenjohtaja Sveitsi. Heti kun arabikevään ensimmäiset osoitukset olivat ilmassa. Halusimme olla mukana tukemassa tätä siirtymäkautta ja luoda työpaikkoja ja tukea ennen kaikkea PK-yrityksiä. Jos suinkin tämä aihe kiinnostaa, niin kenties voin siihen vielä palata myöhemmin, koska tässähän Sveitsillä on nimenomaan eturintuvan rooli. Meillä on 120 kahdenvälistä sopimusta. Meillä on sui generis järjestelmä, joka pohjautuu kahdenvälisille suhteille. Tämä tarkoittaa sitä, että Sveitsi solmii sopimuksia sellaisissa kysymyksissä, jotka ovat molempien osapuolten etujen mukaisia. Keskustelupöydässä tällä hetkellä on institutionaalisia kysymyksiä, haluamme myös aloittaa uuden neuvottelukierroksen tietyistä sopimuksista, esimerkiksi sähköalan, maatalousalan kauppasopimuksesta, tietyistä kysymyksistä, jotka ovat meille, meille kaikille yhteisiä. Euroopan unioni toteaa Sveitsille, että sellaisissa kysymyksissä, joissa Sveitsi pääsee suurille eurooppalaisille markkinoille, sen täytyy huomioida myös Eurooppa-oikeuden tuleva kehitys. Me toteamme, että me olemme valmiita lähtemään tälle tielle sillä ehdolla, että maan, Sveitsin suvereniteettia kunnioitetaan ja että tämä ei tapahdu mitenkään automaattisesti, vaan niin, että Sveitsin menettelytapoja kunnioitetaan. Nämä aiheet ovat hyvin arkaluontoisia. Kyseessä on ovat Sveitsin ja Euroopan unionin välisten sopimusten täytäntöönpano, myös oikeuskäytäntö Euroopassa ja ristiriitojen ratkaisumenettelyt. Nyt ollaan tutkimusvaiheessa, mutta voin jo todeta, että Sveitsi on hyvin tärkeä kumppani Euroopan unionille ja unioni luonnollisesti Sveitsille yhtä lailla. Sveitsi on toiseksi merkittävin talouskumppani EUlle heti Yhdysvaltain jälkeen. Unioni on vientikohteena noin 60 prosentille viennistämme ja kauppavaihto on myönteistä EUn kannalta 24 miljardia Sveitsin frangia tämä tase on tällä hetkellä. Me työskentelemme tietyissä kysymyksissä käsikädessä. Mainitsin näistä esimerkkejä hetki sitten. No sitten toinen kysymys. Katse itään. Sveitsi Martsi ymmärsi hyvin varhaisessa vaiheessa, että maailma muuttuu ja voimatasapaino on siirtymässä hyvinkin nopeasti itään päin. Syntyy uusia suhteita. Vuodesta 2005 lähtien olemme pyrkineet keskeisten toimijoiden kanssa strategisiin kumppanuuksiin. Venäjä, etelä afrika Brasilia, näistä mainitakseni muutamia – varmasti unohdan mainita jonkun. Tämä prosessi, Intia siis, tämä prosessi on edelleenkin käy, käynnissä ja sitä vahvistetaan pikkuhiljaa vaiheittain. Tämä visio mahdollistaa sen, että voimme myös tukea vientiä Sveitsistä näihin eri kohdemaihin. Sitten kolmas seikka, joka liittyy Sveitsin kantaan Äh, rauhanpolitiikassa ja kehitysyhteistyöpolitiikassa. Sveitsillä on perinteinen rooli näissä kysymyksissä välittäjänä, rauhantekijänä. Sveitsiä pidetään toimijana, jolla ei ole minkäänlaisia taka-ajatuksia, joka pyrkii objektiivisuuteen ja siihen, että kansainvälisen oikeuden standardeja myös humanitaarisissa kysymyksissä noudatetaan. Me edustamme esimerkiksi Yhdysvaltain intressejä Iranissa. Me olemme toimineet välittäjinä Armenian ja Turkin välissä, jotta suhteet näiden maiden välillä saataisiin normalisoiduiksi. Syyrihin protokolla vuonna 2009 allekirjoitettiin ja tällä hetkellä toimimme välittäjinä Georgian ja Venäjän välillä, kun Venäjä pyrkii VTO. On myös muita tehtäviä jotka ovat edelleen käynnissä. Sveitsillä on aivan erityinen tehtävä Lähi-idässä. Sveitsi ei ole strategisena toimijana siellä mukana. Euroopan unionilla on erilainen rooli kuin Sveitsillä. Euroopan unionihan on strategisessa roolissa. Sveitsi ei sitä ole, vaan me katsomme, että meidän roolimme lähi on valvoa humanitaarisen kansainvälisen oikeuden toteutumista ja nostamme esille nimenomaan rikkomuksia tällä alalla. Meillä on rooli, jonka mukaisesti me tuemme tätä prosessia. Israelin ja Palestiinan kansalaisyhteiskuntaa niin ikään tuetaan. Meillä on Geneven aloite, Geneven aloitteen nimellä tunnettu hanke. Olemme julkaisseet asiakirjan kesällä käsitellen alueen turvallisuutta. Ja tämä asiakirja hyvin todennäköisesti 90 prosenttisesti sisältää sellaisia seikkoja, jotka ovat mukana myös sitten rauhan sopimuksessa. Niin kuin tiedätte, tarkoitushan on saada osapuolet Lähi-idässä neuvottelupöydän ääreen. Puheenjohtaja, mielelläni keskustelisin valiokunnan jäsenten kanssa, enkä käytä liian pitkää alustuspuheenvuoroa. Käsittelen mielelläni kysymyksiä, jotka jäseniä kiinnostavat. Kiitos. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, hyvä presidentti. Nyt muutamat kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ensin Svoboda. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos rouva puheen, rouva presidentti, rouva ministeri siitä, miten esittelitte näitä olennaisimpia tavoitteita. Itävaltalaisena edelleenkin on tietysti surullinen siitä, että Sveitsi ei ole Euroopan unionin jäsen, mutta en nyt yritä houkutella eikä mitenkään suurilla lupauksilla, niin kaksi asiaa. Missä näette suurimman pelivaran parantuneille läheisemmille suhteille Sveitsin ja Euroopan unionin välillä? Missä voidaan ottaa askelia, jotka ovat muuta kuin jäsenyys, jota, joiden osalta voitaisiin tehdä jotakin? Minun kokemukseni Sveitsin politiikasta on, että Sveitsistä on tullut hyvin aktiivinen ennen kaikkea – teidän aikana, ja että hyvin usein toimitaan yhteisistä näkemyksistä Euroopan unionin kanssa, mikä voisi olla kenties visio tästä. Ja sitten toinen hiukan herkempi aihe, joka on pankkisalaisuus tai sen rakenne Sveitsissä. Ne tulee maasta, joka on ylpeä pankkisalaisuudesta. tämä henkilökohtaisesti on asiasta hiukan eri mielipide. Ja teidän kolleganne ovat Saksan kanssa neuvotelleet sopimuksen, joka tällä hetkellä erikseen tietääkseni vielä jäissä liittoneuvostossa Saksassa. On sellainen tunne, että Kreikassa monet ovat sitä mieltä, että köyhät joutuvat maksamaan enemmän veroja, tuloja on vähemmän, samaan aikaan rikkaat ovat jo siirtäneet rikkautensa Sveitsiin. Minä henkilökohtaisesti uskon, että olennaisemmiltaan pankkisalaisuus palvelee sitä, että rikkaita suojellaan – mitä heidän tekemisiään suojellaan, tai ainakin heitä suojellaan veronmaksulta. Minusta se ei ole oikeudenmukaista, siksi kysymys teille, miten te näette tämän? Voitteko sanoa jotakin sitä vastaan, mitä kreikkalaiset sanovat, vai onko niin, että kreikkalaiset, rikkaat kreikkalaiset ajoissa siirsivät tulonsa omaisuutensa Sveitsiin? Sehän on kysymys, joka näkyvästi nousee esille. Euroopan kansalaiset ovat sen esille ja minua kiinnostaisi teidän mielipiteen. Kiitoksia Svoboda. Seuraavaksi Panseri, joka joutuu pian lähtemään, vaikka hän edustakin samaa puoluetta kuin Svoboda. Panseri. Niin, minä puhun tässä nyt sosialistien nimissä ja edellinen puhuja demokraattien nimissä. Niin, kiitos. Tervetuloa presidentti. Minulla on teille kaksi kysymystä. On mukava nähdä teitä jälleen tunnisen vierailun jälkeen. Jo tuolloin osoititte olevanne todella valmis tekemään tarvittavaa yhteistyötä muutos kehityksessä, jota Pohjois-Afrikassa tapahtuu, ei pelkästään humanitaarisen avun nimissä, vaan myös siinä, että palautetaan varoja, joita on viety näistä maista muualle. Tiedän hyvin, että ei riitä, että, lii, että ilmaisee olevansa valmis toimimaan, vaan tarvitaan oikeanlaista lainsäädäntökehystä. Ja haluaisin kysyä, missä vaiheessa maassanne mennään näissä kysymyksissä, jotta varojen palautus näihin maihin, jotka niitä välttämättä tarvitsevat, voitaisiin toteuttaa. Ja sitten toinen kysymykseni liittyy hyvin tärkeältä osin kumppanuus- ja naapuripolitiikkaan eteläisten maiden kanssa. Teidän maanne on aina hyvin riippumaton, mutta onko se tästä huolimatta valmis toimimaan ja osallistumaan yhdessä EU kanssa tällaisen uuteen liikkuvuusprosessiin, niin että katsotaan etelä, Välimeren eteläpuolelle. Tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Voidaanko tässä toimia koordinoidusti Sveitsin ja EUn yhteisin toimin, niin että katsotaan todella Välimeren etelärannoille. Kiitoksia, Panseri. Nyt antaisin välittömästi vastausmahdollisuuden presidentille. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le, le président. Kiitos puheenjohtaja. Vastaan edustajalle Svobodia Panseri kysymykseen, joka liittyy Pohjois-Afrikkaan ja sitten sen jälkeen näihin rahakysymyksiin. Välimeren etelärannan tapahtumilla luonnollisesti on vaikutusta myös meihin, aivan samalla tavalla kuin Euroopan unioniin. Meillä on haasteita edessämme ja olemme halunneet reagoida mahdollisimman nopeasti. Sveitsillä ei ollut kovinkaan hyviä suhteita Benalin Tunisiaan. Mehän olimme kritisoineet valtakoneistoa nimenomaan ilmaisuvapauden puutteiden takia. Ja tietysti reaktio oli hyvinkin kielteinen Tunisian valtaa pitävien taholta. Libyan suhteen. Suhteet olivat lähestulkoon olemattomat, joka tapauksessa niin huonot. Oli sveitsiläisiä panttivankeja, he varmasti olette tästä tietoisia. Ja näin ollen kauppasuhteetkin olivat lähestulkoon nollassa. Me reagoimme hyvin nopeasti niihin tapahtumiin, jotka siis tapahtuivat Tunisiassa, Egyptissä ja Libyassa – Tämä ei tarkoita pelkästään humanitaarista apua, vaan se tarkoittaa myös tukea siirtymäkaudelle niin, että luotaisiin työpaikkoja ja niin edelleen. Sveitsi katsoo, että nämä takavarikoidut varat eivät kuulu Sveitsille, vaan niille, joille nämä rahat alun perin kuuluivat. Tämä on oikeastaan jo vanha tapaus siinä mielessä, että meillä on pitkä perinne varojen palauttamisesta. Meillä on hyvin tiukka lainsäädäntö tässä kysymyksessä. Meillä on ennaltaehkäisevä osuus myös tässä lainsäädännössä, joka tarkoittaa sitä, että rahoituslaitosten täytyy tietää tilinomistajan nimi, mutta myös niiden henkilöiden, niiden tahojen nimet, jotka ikään kuin omistavat oikeudet kyseisen tilin haltijan kuoltua. Kyseessä on varojen palauttaminen. Kun nyt puhumme näistä kolmesta valtakoneistosta, Benali, Libya, Egypti, hyvin nopeasti jäädytimme varat Tämähän tarkoittaa sitä, että ei vielä tässä vaiheessa puhuta takavarikoinnista, vaan jäädytysvaiheessa täytyy käsitellä tuomioistuimessa kysymystä, jotta, jotta sitten voidaan edetä takavarikkoon ja palauttamiseen. Oikeusvaltiossa tämä prosessi voi kestää kauemminkin kuin muutaman kuukauden, ja tässä ongelma piileekin. Minä Olin Euroopan unionin Tunisian Task Forcein mukana Tunisissa ja tarkoitus oli selvittää, miten me voisimme nopeuttaa menettelyjä, jotta nämä jäädytetyt varat Sveitsissä ja muissakin maissa voitaisiin mahdollisimman nopeasti saada liikkeelle. Sveitsissä on hiljan hyväksytty laki, jonka tarkoitus on helpottaa näitä tapauksia silloin, kun maksukyvyttömyys tai ongelmia nimenomaan näissä asioissa. Me olemme tehneet yhteistyötä Tunisian kanssa, jotta tämä pyyntö etenisi ja jotta kumppanuus voisi nopeuttaa asioiden käsittelyä. Kuitenkin tämä on hyvin pitkä käsittely ja se, että me todellakin voisimme nopeuttaa menettelyä, niin täytyisi saada aikaiseksi turvallisuusneuvoston päätöslauselma varojen jäädyttämisestä ja niiden mahdollisesta palauttamisesta. Toistaiseksi tämä on saatu aikaiseksi Libyan tapauksessa. Silloin kun meillä on YK päätöslauselma asiasta, niin tilanne on yksinkertainen. Meillähän on sanktiokomitea, joka tekee päätökset esimerkiksi Libyan tapauksessa. Tunisian ja Egyptin tapauksessa ei. Tässä nopeuttamiskeino olisi, olisi tämä sama menettely kuin Libyan tapauksessa, eli saataisiin YK päätöslauselma, joka nopeuttaisi kaikkea. Mutta totean selkeästi, että Sveitsillä ei ole etu, Sveitsin etu ei ole se, että, että meillä on tällaisten poliittisten henkilöiden varoja pankeissamme, vaan todellakin olemme toimineet biore, pioneereina tässä kysymyksessä. Kaiken kaikkiaan Sveitsi on 1,7 miljardia näistä varoista voinut jäädyttää ja jäljittää. Nigerin tapauksessa 800 miljoonaa oli tämä summa. Tämä siis Pohjois-Afrikan tapahtumista ja, ja jäädytetyistä varoista. Sitten kysymys, millä aloilla voitaisiin ulkopoliittisesti tehdä parasta yhteistyötä EUn kanssa? Oikeastaan vastasin jo tähän Pohjois-Afrikan kysymyksissä, Balkanin kysymyksissä – luonnollisesti on olemassa kumppanuus, EULEX, yhteistyö Kosovon puitteissa. Me kuulumme hyvin merkittävään yhteisöön. Meillä on, on tärkeä yhteisö siis tältä alueelta, joka elää Sveitsissä, joka asuu Sveitsissä. Ja tämä myös osaltaan selittää sitä, että olemme niin aktiivisia tässä, tällä alueella maailmassa – teemme yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Vaikkakaan Sveitsi ei ole Euroopan unionin jäsen, niin kuitenkin meillä on naapuruspolitiikkaa esimerkiksi Pohjois-Afrikan maiden kanssa ja muiden maiden kanssa, jotka ovat Euroopan unionin reuna-alueilla, Euroopan mantereella. Tässä meillä on todellakin yhteneväisiä etuja ja me teemme käsi kädessä yhteistyötä. Sitten toinen kysymys liittyen pankkisalaisuuteen. Vielä kerran haluan todeta, että me emme pidä etunamme sitä, että Sveitsiin päätyy sellaisia varoja, jotka sinne joutuvat ikään kuin verottajaa pakoon muista maista. Me olemme hyväksyneet tietovaihtosopimukset verotuskysymyksissä ja toteutamme tätä politiikkaa niin, että olemme vahvistaneet muun muassa kaksoisverotuksen estävän sopimuksen. Noin 30 tällaista sopimusta on sopeutettu uusien normien mukaiseksi. Tiedonvaihto siis tapahtuu niissä tapauksissa, joissa kyseeseen tulee veronkierto. Näin ei ollut aikaisemmin. No sitten lähdevero. Tästä tehtiin sopimus Saksan ja Sveitsin kesken, iso britannian kesken. Sveitsin toive oli tässä no- noudattaa puhtaan rahan periaatetta. Nämä kaksi sopimusta ovat sellaisia, että niissä yhteistä on se, että toisin kuin sopimus säästöjen tuotosta, joka tehtiin Sveitsin ja EUn välillä, tämähän ei ole vastaavanlainen vero niin, että pidätettäisiin 35 prosenttia lähdeveroa, kun odotellaan sitten lopullista verotuspäätöstä. Vaan kyseessä on, on lopullinen vero, joka verot korottaa pääoman tuottoa, osinkotuottoa, ja se liittyy laajempaan verotustilanteeseen kuin pelkästään säästöjen verottamiseen. Tarkoitus on nimenomaan välttää sitä, että kun Euroopan unionin kansalainen, jolla on varoja Sveitsissä pankissa, ei voisi välttää sitten kotimaansa verottajaa tässäkään mielessä. Niin ikään esititte kysymyksen Kreikkaan liittyen. Kreikka haluaa saada tällaisen sopimuksen Sveitsin kanssa. Olemme aina sanoneet, että olemme halukkaita keskustelemaan sellaisten maiden kanssa, jotka tällaisen sopimuksen haluavat solmia. Meidän etumme mukaista ei ole, että edesautamme veronkiertoa muissa maissa. Tämä liittyy myös tähän lähdeverokysymykseen. Se on tapa ratkaista menneisyyden ongelmia, mutta myös suhtautua tulevaisuuden niin, että parannetaan yhteensopivuutta veron kannon kannalta ja toisaalta taas yksityisen suojan suojelemisen kannalta, mikä on Sveitsille hyvin tärkeä kysymys. Varmasti ulkoasainvaliokunnan puheenjohtaja haluaa vielä täydentää. Kiitos, herrat. Minäkin Voin sanoa, että olen iloinen tästä keskustelusta tänään iltapäivällä, että se on mahdollinen. Ja haluaisin lyhyesti tarttua kysymykseen, missä olisi liikkumavaraa paremmalle yhteistyölle Sveitsin ja Euroopan unionin välillä. Aluksi haluaisin korostaa sitä, että meidän ulkopoliittinen äh, valiokuntamme säännöllisesti käsittelee Euroopan politiikan kysymyksiä. Euroopan politiikka kuuluu ulkopoliittisiin prioriteetteihimme ja parlamentti seuraa sen kehitystä hyvin läheisesti. Näin kaksi mahdollisuutta vieläkin läheisemmälle yhteistyölle Sveitsin ja Euroopan unionin välillä. Kuten presidentti totesi, se jo nyt on hyvin läheistä. Ensinnäkin meillä on vielä tiettyjä talouden esteitä, siksi, että Sveitsi on niin sanottu kolmas valtio, se ei ole osa sisämarkkinoita eikä ole osa tuliliittoa ja sillä on oma valuuttansa, mutta meillä on hyvin läheinen taloudellinen vaihto, kuten kuulimme, kuten kuulimme 60 prosenttia viennistämme menee Euroopan unioniin ja, ja 80 prosenttia tuonnista tulee Euroopan unionista mutta meillä on ollut vasta sektorikohtaisia markkinoiden avaamisia, josta on sovittu on vielä joitakin alueita, joissa me voisimme saada aikaan molemminpuolisen markkinoiden avaamisen. Tämä olisi sekä Euroopan unionin että Sveitsin etujen mukaista. Toinen vaihtoehto paremmalle, läheisemmälle yhteistyölle on poliittinen ja institutionaalinen yhteistyö, kuten Palaliiton presidentti mainitsi. Me ulkopolitiikan alueella toimimme suhteessa kolmansiin maihin kriisialueilla hyvin läheisessä yhteistyössä EUn kanssa, samoin kuin kansainvälisissä järjestöissä, mutta juuri uusi rooli ja demokraattisesti tärkeämpi rooli, joka Euroopan parlamentilla tänään on, merkitsee sitä, että institutionaalista yhteistyötä meidän parlamenttimme välillä tulisi vahvistaa on jo käynnistynyt intensiivisempi ajatusten vaihto, valtuuskuntien vaihto Sveitsin ja parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä, mutta ja tämä on arvokas tilaisuus intensiivistää keskinäistä ymmärrystä ja lisätä vuoropuhelua. Euh, Puheenjohtaja, unohdin vastata kysymykseen, joka liittyi liikkuvuuteen Mehän kuulumme Schengen-alueeseen ja myös Dublinin sopimukseen. Neuvottelut, joita käyttiin oikeusministerin kokouksessa, Sveitsi otti kannan, joka oli hyvin lähellä enemmistön kantaa, enemmistön jäsenvaltiosta siis. Molto bene. Ehm... Hyvä. Dajan seuraavaksi hän johtaa puolustuksen ja turvallisuuden alivaliokuntaa. Rouva presidentti, korostitte juuri sitä roolia, mikä teidän maallanne on välittäjänä monissakin tapauksissa. Konflikti, kriisitilanteissa maanne on toiminut välittäjänä. Myös Euroopan mantareella mainitsitte Balkanin alueen Kaukasi, kaukasuksellakin teillä on ollut rooli. Tämähän on hyvin arkaluontoinen herkkä alue haluaisin kuulla vielä siitä, mitä mahdollisuuksia teillä on auttaa Venäjää ja Georgiaa suhteiden solmimisessa. Nythän näkymät ovat olleet aika laihanlaiset. Voisi olla, että tekin voisitte omalta ne saattaa näitä kahta osapuolta sellaisen asemaan, että niitä on helpompi teidän välityksellänne lähteä ratkomaan kiistaa. Onko teillä jotakin erityisiä kanavia, joita te voitte tarjota EUn käyttöön? Minkälaisia mekanismeja tällaisessa välitystoiminnassa voi olla käytössä? Kiitoksia. Luna Lunacek seuraavaksi. Ah, Kiitos, rouva presidentti. Minäkin haluan toivottaa teidät vihreiden ryhmän puolesta tervetulleeksi. Käytän nyt saksan kieltä. Ohan sen. Minäkin tulen naapurimaastanne, aivan kuten Svoboda, eli Itävallasta. Ja sekä Itävaltalaisen että vihreiden edustajana olisin tyytyväinen siihen, jos Sveitsistä tulisi EUn jäsen, mutta tämä taitaa olla vielä jonkin aikaa toive ajattelua. En suoraan sanottuna ymmärrä sitä, miksi Sveitsissä on niin paljon ihmisiä, jotka eivät halua tavallaan käyttää puheoikeuttaan, vaan maksattaa ainoastaan. Mutta ehkä tästä voidaan keskustella myöhemmin toisessa yhteydessä. Haluaisin puuttua joihinkin ulkopoliittisiin kysymyksiin ja sitten vielä pankkisalaisuuteen. Mainitsitte jo Länsi-Balkanin. Tässäkin yhteydessä Minäkin arvostan Sveitsin mukana oloa EULEXia. Itse olen Kosovon valtuuskunnan jäsen. Tiedän, että Sveitsissä on suuri Kosovon albanian vähemmistö ja heidän edustajansa on asunut Genevessä. Mutta Kosovo on kuitenkin valtio, jota kaikki EUn jäsenvaltiot eivät ole tunnustaneet. Näettekö te mahdollisuuden – ei EUn jäsenvaltiona toimia sen eteen, että nämä viisi EUn jäsenvaltiota, jotka eivät ole Kosovoa tunnustaneet, näkisivät asian paremmin niin, että tilanne olisi kaiken kaikkiaan parempi, jos Kosovo tunnustettaisiin. Ja sitten liittyen siihen, mitä Donjon totesi, Rova Tajavini teki äärimmäisen hienoa työtä Venäjän ja Georgian konfliktin jälkeen. Mutta ehkä voitaisiin toimia jo ennen konflikteja niin, että voidaan puuttua lisääntyvän väkivallan uhkaan. Voitaisiinko tähän puuttua jotenkin? Minkälaisia mahdollisuuksia näette Geneven Ja Sitten pankkisalaisuus. On todettu, että Sveitsillä on tässä pioneerirooli. Mainitsitte rahanpesun lainsäädännön ja sanoitte, että teitä ei kiinnosta se, että maahan ne virtaa varoja, joita ei ole lähtömaissa verotettu. Mutta liittyen esimerkiksi Sveits- Kreikkaan, jolta olemme kuulleet, että 200 miljardia kreikkalaisia varoja on sveitsiläisillä tileillä, joita ei Kreikassa ole verotettu. Sanoitte, että pohditte lähdeveroa tai sopimuksen laatimista Kreikan kanssa, mutta tässä varmasti menee varsin pitkään. Mitä mahdollisuuksia näette nyt tämän kriisin vallitessa, ehkä ennen kuin sopimus saataisiin aikaan, niin toimia niin, että tämä rahamäärä, joka lepää sveitsiläisillä tileillä ilman, että sitä olisi Kreikassa verotettu, niin miten se saataisiin hyödyttämään Kreikan valtiota ilman, että tilanne veroparatiisina käyttämisenä jatkuu. Kiitoksia. Seuraavaksi Ryby, joka on Sveitsin valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää tapaamista tänään. Ja on todellakin hyvin tärkeää, että monivuotisten suhteiden myötä me toistuvasti yritämme saavuttaa uusia edistysaskelia. Sveitsihän on viime kädessä ollut aina esikuva Euroopalle, noin 26 kantonia ja kolme kieltä. Vuosien ajan Sveitsi on ollut hyvin menestyksekäs ja Euroopan unioni nyt 27 maalla 23 kielellä. Voisi sanoa, että olemme oppineet paljon Sveitsistä ja voimme varmaan tulevaisuudessakin oppia paljon Sveitsiltä esimerkiksi arvonlisäveron kysymyksissä, koska teillä on hyvin menestyksellinen ja edistyksellinen järjestelmä siinä, miten loppukäyttäjät viime kädessä, miten heihin kohdistuu arvonlisävero tai se, miten on hoidettu äh, finanssishokki. Siinäkin Euroopan olisi voisi tarkastella lähemmin sitä, miten asia hoidettiin Sveitsissä, ja se voisi olla meille esikuvana. Haluan kiittää myös energiakysymysten alueelta sitä, että te pidätte yllä suhteita Iraniin, ajatellen nimenomaan myönteisiä voimia, pidätte yhteyttä niihin. Iranissa ja olette ottaneet tällaisen neutraalin välittäjän roolin. Ja on tärkeää todellakin keskittyä niihin, jotka yhdessä meidän kanssa me haluavat kehittää myönteisiä strategioita, eivätkä rikkoa ihmisoikeuksia. Energian alueella olisi suotuisaa, jos Sveitsi liittyisi eurooppalaiseen sääntelyviranomaiseen ESAan, joka pitkälti on vastuussa siitä, että verkostot, jotka kulkevat kautta Eurooppa, että niitä käytetään hyvin, ja syöttökapasiteetti käsittääkseni Sveitsissä olisi suuri houkutus sille, että todella huolittaisiin uusiutuvien energialähteiden käytöstä. Kansainvälisesti olisi hyvä, jos Sveitsi olisi mukana Erasmus Mundus-ohjelmassa ja vahvistaisi kansainvälistä yhteistyötä tutkimuslaitostensa kanssa. Olen käynyt ja olemme käyneet monia keskusteluja sveitsiläisten kanssa ja on iloa myöskin se, että on mahdollista harjoittaa teidän kanssanne keskustelua. Odotamme mielenkiinnolla vahvistuvaa yhteistyötä Sveitsin kanssa. Grazie, onorevole Rubik, onorevole Salafranca. Kiitos. Seuraavaksi Salafranca. Gracias, eh, señor. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa, presidentti. Aluksi haluaisin todella kiittää siitä, että olette täällä paikalla ja ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että olin mukana, kun käynnistettiin Tunisiassa tämä työryhmä ja mukana oli myös Ashton ja näin kuinka myönteisessä hengessä maanne reagoi esimerkiksi rahanpesukysymykseen ja näihin varojen palauttamiseen, jolta oli Tunisian hallinnolta takavarikkoja. Tämä on hyvin rakentava lähestymistapa. Sveitsin tuleekin olla sitoutunut kumppani EUn kanssa, jotta voidaan puuttua maailmanlaajuisiin hankkeisiin. Puhun tässä tietysti digitaalisesta taloudesta, talouskriisistä ja mitä tulee terrorismin vastaiseen taisteluun ja järjestelmälliseen rikollisuuteen, niin meidän täytyy löytää ja etsiä rauhanomainen ratkaisu esimerkiksi Kolumbiassa ja Sveitsi onkin tässä toiminut hyvin esimerkillisesti ja mitä tulee ympäristön säilyttämiseen, Sveitsin lähestymistapa on tässäkin äärimmäisen hyvä. Samoin energian toimitusvarmuus ja maahanmuuttokysymykset ovat tällaisia yhteisiä maailmanlaisia kysymyksiä, joihin puuttua. Komission vihreän kirjan mukaan väestön on vähenemässä 35 vuoden aikana. Ystävällismielisessä hengessä sanoisin, että meidän tulisi keskittyä tiettyihin kysymyksiin kansainvälisellä arenalla ja toimia niin, että emme kilpaile toisiamme vastaan. Meillä on entinen Belgian ulkoministeri, joka edustaa tätä parlamenttia, mutta Sveitsin edustaja päihitti hänet erässä vaalissa yhdellä äänellä. Ja tällainen kilpailun turha, mutta on hienoa, kuinka olette yrittäneet toimia tässä kysymyksessä. Ja todella arvostan sitä, mitä olette tehneet arabi kevään kehityksessä. Kiitoksia Salafranka. Schwab vielä keskustelun päätteeksi. Ja Kiitos herra puheenjohtaja. Aluksi haluaisin minäkin kiittää presidentti Kalmi Reitä vierailusta Euroopan parlamenttiin. Tämä tietysti osoittaa sen, että Euroopan parlamentti on yhä enemmän täysi laitsäätäjä ja ottaa vakavasti tehtävänsä kaikilla alueilla. Sanoisin myös, että ulkoasian valiokunta nimenomaan integraation osalta, jota Sveitsi on saavuttanut, vaikka se oli EUn jäsen, on lähes poliittinen tiettyjen ongelmien käsittelyyn, joita on kahdenvälisissä suhteissa Sveitsin ja naapurivaltioiden tai jäsenvaltioiden kanssa. Ja siksi Ajatellen äh, rouva Kalmirein mahdollista seuraavaa vierailua olisi hyvä, jos hän kävisi tapaamassa myös muita valiokuntia, jolloin muutkin asiat voisivat nousta esille. Maininta siitä, että Sveitsi ole osa sisämarkkinoita, on minusta aika uskallettu lausunto, koska jos ajattelemme taloudellisia yhteyksiä, voi hyvinkin väittää, että Sveitsi on yksi aktiivisimpia sisämarkkinoiden maita Euroopassa. Ja tästä onnittelen Sveitsiä, rouva presidentti, ja toivon, että tämä myös säilyy näin tulevaisuudessa. Mutta minusta tästä seuraa myös poliittisia velvoitteita, jotka eivät aina ole yksinkertaisia teidän hallituksellenne, eivätkä teidän poliittiselle suoran demokratian järjestämällenne, mutta joka tapauksessa olisi väärin luoda sellainen vaikutelma kuin Sveitsi ei olisi osa sisämarkkinoita. Sveitsi on sitä, se on hyvä, mutta sen täytyy poliittisesti myöskin tulla esille oikein edustetuksi niin kotimaassa kuin Euroopassa. Kiitos. Grazie, onorevole Schwab. Kiitoksia, Schwab. Nyt annamme sitten kaiken tarpeellisen ajan presidentille, että hän voi vastata näihin moniin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. La politique de paix. Aloitan rauhanpolitiikasta ja välittäjän työstä. Georgian ja Venäjän väliset suhteet ensin. Täytyy sanoa, että me toimimme välittäjänä, toimimme objektiivisesti kahden osapuolen välillä – olemme välittäjänä myös VTOn liittymisessä VTOhon. Tämä ei ole mikään yksinkertainen tehtävä, kun pyritään ratkaisemaan aseman kannalta neutraalien ratkaisun löytyminen kauppatavaroiden kulkuun. Täytyy muistaa myös Etelä-Ossetian tilanne tässä yhteydessä. välittäjän tehtävän vaikeus tässä tilanteessa on tietysti hyvinkin suuri. Ja osapuolet reagoivat tähän problematiikkaan varsin kiivaasti ja tunteenomaisesti. Välittäjyyttämme molemmat osapuolet halusivat me emme koskaan toimi, jos molemmat osapuolet eivät ole tästä samaa mieltä. Emme me omasta halustamme ryhdy välittäjiksi, vaan osapuolten on oltava samaa mieltä, jotta tämä toteutuu. Tunnen hyvin molemmat osapuolet. En kommentoi niiden äh, poliittisia kannanottoja. Välittäjän toimeni puolueettomuus äh, vaatii tätä minulta mutta pyrimme nimenomaan kompromissiin niin, että lopputulos on kutakuinkin tyydyttävä molempien osapuolten kannalta. Kompromissi on sellainen, että siihen ei täysin voi olla tyytyväinen, mutta se on nimen, nimensä mukaisesti kompromissi. Meillä ei ole mitään erityistä suhtautumista EU-hun silloin, kun, kun ajatellaan näitä, näitä osapuolia, eli onko sitten kyseessä Georgia tai Venäjä. Me tietysti haluamme kansainvälisesti informoida kaikkia tahoja ja näin ollen informoimme myös Euroopan unionia niistä ponnisteluista, joihin olemme ryhtyneet ja etenemisestä tässä kysymyksessä. Ja tämä pätee myös VTO, VTO, mahdolliseen VTO-jäsenykseen Venäjän kohdalla. Sitten Turkki-Armenia kysymys. Me olemme tässä aina yhteyksissä eurooppalaisiin kumppaneihimme. Tehtävämme on tiedottaa etenemisestä. Meillä on mandaatti, jonka molemmat osapuolet ovat meille antaneet ja sen puitteissa toimimme. No sitten Kosovo ja Balkan. Me osallistumme Euleksiin ja KFOR tehtävään missioon. Me luonnollisesti olemme hyvin huolellisia, koska kyseessä ovat myös meidän joukkomme sotilaamme. Osallistumme myös Bosniassa EFOR-joukkojen toimintaan ja siellä on tietenkin pienempi joukko henkilöstöä. Arvoisa jäsen muistutti siitä, että Sveitsissä on merkittävä kosovalaisyhteisö. Me olemme olleet mukana korostamassa sitä periaatetta, että että ihmiset eivät saa motivaatiota puolustaa oikeusvaltion kehittymistä ennen kuin heillä on jonkinlainen asema, valtiollinen asema omassa kotimaassaan. Tietenkään kaikki standardit eivät ole aivan meidän standardimme mukaisia, mutta joka tapauksessa meillä on vastapuoli, jonka kanssa voimme keskustella, jonka kanssa me Sveitsinä ja, ja EU voi keskustella, me olemme paikalla kyseisessä maassa, ja tämä on äärimmäisen tärkeää verrattuna siihen tilanteeseen, joka aiemmin vallitsi, joka oli hyvinkin epäselvä ja määrittämätön. No sitten pankkisalaisuuskysymys. 200 miljardia lähtivät Kreikasta, eivät ne välttämättä ole tulleet Sveitsiin. Joskus yliarvioidaan kovasti niitä varantoja, joita Sveitsin pankeissa on. Nämä rahat eivät välttämättä kaikki ole Sveitsin pankkien holveissa. Kreikka on osoittanut halunsa noudattaa tätä lähdeverojärjestelmää. Meillähän on Saksan ja iso britannian kanssa vastaavanlaiset sopimukset, ja tämä malli voisi toimia pohjana neuvotteluille, keskusteluille myös muiden maiden kanssa. Ei pelkästään EU-jäsenvaltioiden kanssa, vaan myös muut voivat olla tästä, tästä järjestelmästä kiinnostuneita. Sitten integraatioprosessikysymys. Kiitän siitä kommentista, että integraatioprosessi sellaisena, kun se Euroopan unionissa nyt on, niin on oikeastaan integraatio, joka on edennyt 700 vuoden ajan. Meillähän on kantoneita Sveitsissä, jotka ovat olleet itsenäisiä valtioita. Ja niillä on ollut käytössään itsenäinen valuutta. Sveitsin valuutta on ollut olemassa vasta 150 vuotta. Näillä kantoneilla on ollut omat hallituksensa ja sitten pikkuhiljaa on päästy vasta tähän nykyiseen valtiorakenteeseen. Ja tämä kenties voi toimia myös Euroopan unionissa jonkinlaisena integraatiomallina. Euroopan unionissakinhan on tällainen rotaatiojärjestelmä, jota voidaan verrata meidän äh, valaliiton liittopresidentin rotaatiojärjestelmän. No sitten energiakysymyksiin. Me neuvottelemme Euroopan unionin kanssa sopimuksesta, joka käsittelee sähköalaa, uusiutuvia energianlähteitä, huoltovarmuutta, mutta äh, Sveitsihän on pohjoisen ja eteläisen Euroopan keskellä tällaisena välittäjämaana. Sekä Euroopan unionilla että Sveitsillä on etuja saada aikaiseksi tällainen sopimus. Sopimuksen solmiminen, en nyt sano, että sitä jarrutetaan, mutta joka tapauksessa se on, on hidastunut institutionaalisten kysymysten takia. Joku teistä totesi, että taisi olla edustaja Schwab, että on varsin uskallista sanoa, että Sveitsi ei ole sisämarkkinoiden jäsen. Meillä on sektorikohtainen pääsy sisämarkkinoille. Eli tietyillä sopimuksella on katettu tiettyjä aloja, mutta tämä ei ole e, yleinen sopimus. Nämä ovat sektorikohtaisia sopimuksia kahdenvälisesti. Meillä on kumppanuuksia nimenomaan vain niillä aloilla, jotka nämä sopimukset kattavat. Esimerkiksi verotuskysymyksissä, säästö, säästöjen tuot, tuottojen verotuksen alalla. Sitten on Dublinin sopimuksen alaiset kumppanuussopimukset. Sitten tietyt maatalouskysymykset katetaan tiettyillä sen alan sopimuksilla. Sveitsi ei ole EUn jäsen ja näin ollen on vaikea kuvitella, että Sveitsi jonkinlaisena kompensaationa voisi automaattisesti osallistua Eurooppa-oikeuden kehittämiseen. Institutionaalisen keskustelun etu meidän näkökulmastamme auttaa yksinkertaistamaan tätä suhdettamme, josta on tullut äärimmäisen monimutkainen. Meillä on monenmoista alikomiteaa ja tilannetta on yksinkertaistettava. Kyse ei voi olla pelkästään kokoomuksesta näitä kahdenvälisiä sopimuksia. Nyt olemme siis tutkimusvaiheessa Euroopan unionin kanssa, Euroopan komission kanssa. Barossa ja minä olemme sopineet siitä, että omaksumme koordinoiden, koordinoidun kokonaislähestymistavan niin, että keskustelemme niistä, jotka ovat molempien osapuolten etujen mukaisia, mukaan luettuna institutionaaliset kysymykset. Ja näistä neuvotellaan samassa paketissa, kolmannessa neuvottelupaketissa kahdenvälisesti Sveitsin kanssa. Sveitsille tämä on keino saada Euroopan unionin kanssa kumppanuussopimus, etuoikeutettu kumppanuussopimus. Me olemme poliittisia ystäviä ja kumppaneita. Me haluamme vahvistaa näitä suhteita. Me olemme tietoisia asemastamme. Sitä täytyy vahvistaa, dynamisoida. Ja tämä tapahtuu nimenomaan niiden neuvottelujen kautta, jotka eivät suinkaan ole helpot Euroopan unionille eivätkä Sveitsille, mutta meillä on tahtoa toimia rakentavasti tässä kumppanuudessa Euroopan unionin kanssa naapuruusongelmat nostettiin esille. On aivan selvää, että niitä on olemassa. Naapureiden kesken ongelmia on. Työryhmiä äh, on olemassa, jotka pyrkivät löytämään käytännönläheisiä ratkaisuja näihin naapurisuhdeongelmiin. Meillä on myös kolmenvälisiä työryhmiä varmasti ratkaisuja löydetään. Suhteissamme naapurimaihin meillä on samoja ongelmia. Sveitsiläisillä yrityksillä on hyvin suuria ongelmia toimia esimerkiksi Italian alueella tai Ranskan alueella. Ja nämä ongelmat aiheutuvat vapaan liikkuvuuden esteistä. Ratkaisuja on löydettävä. Vielä muutama sana ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Sveitsi on kansanäänestyksessä hyväksynyt ihmisten vapaan liikkuvuuden. Sveitsiläiset tätä halusivat. He hyväksyivät vapaan liikkuvuuden sopimuksen tukitoimin, joiden tarkoituksena on taata ihmisille, jotka tulevat Euroopan unionista, jotka ovat töissä Sveitsissä, samat palkkaehdot ja samat työ, työolosuhteet kuin, kuin niille, jotka ovat Sveitsissä, ovat sveitsiläisiä, niin että minkälaista palkkadumppausta ei synny. Varmasti tunnette tällaisia ongelmia myös Euroopan unionin jäsenvaltioista. Sveitsin tilanne on kuitenkin aivan omanlaisensa. Suuri määrä maahanmuuttajia tuli Sveitsiin, noin neljä tuhatta. Saksalaista muun muassa tuli vuonna 2004. Joka aamu tuhannet ihmiset Euroopan unionista tulevat töihin Sveitsiin. Me olemme tietoisia tästä. Tukitoimet, jotka hyväksyttiin samanaikaisesti kuin sopimus ihmisten vapaasta liikkumuudesta, ovat hyvin merkittäviä. Ne ovat merkittäviä nimenomaan hyväksyttävyyden kannalta niin, että että hyväksymme tämän työvoiman, ulkomaisen työvoiman, jota me tarvitsemme. Joskus syntyy ikävä kilpailuasema kotimaisen ja ulkomaisen työvoiman välillä. Me tunnemme nämä ongelmat, mutta Sveitsi on näissä kumppanuuksissa aina toiminut rakentavasti. Saksan ja Sveitsin kesken olemme kokoontuneet ja varmasti voimme ratkaista käytännönläheisen ratkaisun nämä ongelmat. Kenties äh, Mark Valder vielä haluaa vastata. Ich möchte noch ein... Kiitos. Vielä kerran haluaisin korostaa sitä, että Euroopan unionin jäsenvaltioille ja Sveitsille maailmanlaajuiset haasteet ovat samoja. Ja juuri tästä syystä ulkopolitiikan alueella olemme kiinnostuneita siitä, että tartumme yhdessä näihin haasteisiin. Me kuulleet eri alueista, Länsi-Balkanista, Pohjois-Afrikkaan, aina myöskin Kaukasuksen alueen mukaan lukien. Ei pelkästään maantieteellisen sijaintimme, vaan myöskin historian ja Sveitsissä puhuttiin eri kielten vuoksi. Ja ajattelin myöskin kulttuurista monimuotoisuutta, jota Sveitsissä on Näistä se kaikista syistä me jaamme eurooppalaiset äh, arvot ja olemme kiinnostuneita läheisestä vuorovaikutuksesta jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kanssa. Myös meillä Sveitsissä on koettu velkakriisi, mutta siitä on jo 20 vuotta. Kiinteistökuplan jälkeen 80-luvun lopulla luvun alussa monet pienet ja keskisuuret pankkilaitokset, joita kuului kantoneille, piti pelastaa, ja tämä johti julkisten talouksien voimakkaaseen velkaantumiseen, jolle piti löytää vastaus. Toisaalta me saimme sen hallintaan sillä, että me teimme yhä uusia säästöpaketteja, mutta me kehittimme myös niin sanotun velkajarrun istunnollisena välineenä. Se hyväksyttiin kansanäänestyksessä ja tarkoitus oli, että yksi sukupolvi ei voi käyttää rahaa ja seuraava sitten tekemään säästöjä, joudut tekemään säästöjä, vaan että suhdanne syklien mukaisesti täytyy käyttää julkisia varoja, mutta täytyy välttää velkakierrettä. Ja Sveitsi on konkreettisesti ollut kärsimässä siitä, että yksittäiset Euroopan maat ovat joutuneet suuriin velkaongelmiin. Siksi tälläkin alueella on, meidän täytyisi, tilanteita meidän täytyisi harjoittaa kokemusten vaihtoa. Herra Schwab, ehkä totesitte hiukan kärjistetysti näisiä asioita. De jure Sveitsi ei ole osa sisämarkkinoita, mutta de facto se on hyvin läheisesti yhteydessä siihen. 1,1 miljoonaa EUn kansalaista elää Sveitsissä ja 400 000 sveitsiläistä Euroopan unionissa, joten vaihtoa tapahtuu todella hyvin henkilökohtaisella tasolla ja päivittäin. Jo, ihmisiä, jotka ylittävät rajan päivittäin työskennelläkseen Sveitsissä tai jossakin naapurivaltiossa, joka kuuluu Euroopan unioniin. Minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää kiinnostuksestanne ja toivon, että saamme aikaan rakentavaa vuoropuhelua myös parlamentaarin tasolla Euroopan parlamentin ja Sveitsin parlamentin välillä. Kiitos. Grazie. Kiitoksia presidentti Kiitos myös Mark Walder. Haluan tulkita nämä lämpimät uploadit sille, että on hienoa, että voimme yhdessä käsitellä näitä kysymyksiä. Se, mitä Mark Walder juuri totesi, liittyen siihen, mitä Schwab oli todennut, niin haluaisin sanoa seuraavaa. Tänään kävimme keskustelua, jota, joka täydentää sitä keskustelua, jota käydään muissa valiokunnissa kahdenvälisesti rahoituspalvelut, liikenne, ympäristökysymykset ja niin edelleen ovat tällaisia. Tänään halusimme koota yhteen nämä eri asiat, koska kaikki tämä moninainen kenttä on ulkopolitiikkaa. Se ei ole pelkästään kahdenvälisiä sopimuksia ja tämä tapaamisemme oli tärkeä myös siksi, että puhemiehemme Busek kävi maassanne ja läsnä oli tuolloin myös tiettyjä sopimuksia seuraavia valiokuntien puheenjohtajia. Ja siksi mekin halusimme teitä kuulla. Kiitos vielä siitä, että olitte paikalla. Kaikkea hyvää tuleviin töihinne ja hyvää kotimatkaa. Toivottavasti voimme piakkoin järjestää uuden tapaamisen Sveitsissä. Kiitos. Eh, abbiamo eh, dieci minuti di attesa. Niin joudumme nyt odottelemaan tässä kymmenisen minuuttia, koska äänestykset pitää aloittaa silloin, kun niistä on sovittu, joten kello 16.30. Eli pidämme nyt 10 minuutin tauon ennen äänestysten alkua. Kuten täällä aivan oikein ystävämme toi esiin. Eli 16.30 jatkamme äänestyksellä. Va bene. bene, allora sono le 16.30, e quindi possiamo... No niin, nyt kello on 16.30, joten voimme aloittaa äänestykset. Pyytäisin teiltä kuitenkin vielä, että sallitte minun muuttaa hieman äänestysjärjestystä, koska Makovei ei ole vielä läsnä, koska hänellä on muita velvoitteita. Joten jos teille sopii, voisimme lähteä liikkeelle viimeisestä äänestyksestä. Ja siirrämme Makoveen äänestyksen sitten myöhemmäksi. Kukaan ei varmastikaan tätä nyt vastusta. Jos teille siis sopii, lähtisin liikkeelle EUn tuesta kansainväliselle rikostuomioistuimelle vastaukset haasteisiin ja ongelmien ratkaiseminen, jonka esittelijä on Kreisel Döfler. Pyydän teitä laittamaan äänestyskortit koneeseen. 62 on vedetty pois, joten aloitamme tarkistuksesta 63. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että se on hyväksytty, mutta en ole varma. Joten ottakaamme tämä koneellisesti. 68 äänestys alkaa. 68. Äänestys päättyy. No selvästi hyväksytty 21.14.

joku jättää äänestämättä, mutta päättämme kuitenkin äänestyksen tähän. 22 vastaan, 17 puolesta. Tämä oli todella hylätty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 77 puolesta vastaan, tyhjää. Luulisin, että se on hylätty, mutta en ole varma. Otetaan koneäänestys 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Äänin 25.19. 78, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 79 on vedetty pois. 80 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. Seuraavaksi 86 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää. No, taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan tämä. 94 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 vastaan, 22 puolesta, joten tämä on hylätty. 95 ja sen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 96 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 97 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 98 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 99 ja suullinen tarkistus 3 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 100 ja suullinen tarkistus 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 115 on vedetty pois. 116 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 117 ja 18 ovat identtisiä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 119 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 120 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 121 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 122 kone äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. 122. Homeroskin joskus nukkuu. Äänestys päättyy. 35, 21 äänin hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 130 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 132 ja 33 ovat identtisiä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. No tämä ei tullut ehkä selväksi. Äänestys alkaa 132 ja 33. No kyllähän tämä on mahdollista. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 31-26 äänin. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 150 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että se on hylätty, mutta mieluummin tarkistan tämän. 156 äänestys alkaa. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 30-24. 157 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 163 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 165 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 166 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 167 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 168 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 170 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan. Eipä tullut selväksi. Koneäänestys 171. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään niin 31, 29. 172 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 ja suullinen tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 ja 4 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että se on hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää. No, Tämä tarkistetaan. 195. Ei tullut aivan selväksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin 34 26. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan. No, älkää, ette nostaneet kättä, mutta kompromissista äänestetään ja siitä äänestettiin jo ja nyt 200, mutta nostakaa käsi selkeästi ylös. 200 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 201 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 202. Haluatteko tarkistaa 201? No selvä. Äänestys alkaa 201. Äänestys päättyy. 31, 28 hylätty, 202 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 203 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 204 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 211 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että se on hyväksytty. Tarkistetaan 212. No, on aivan oikein, että sanotte, että tarkistetaan, jos minulla on epäilyksiä. No, äänestys päättyy. No, niukasti hyväksytty. 31.29. 216 puolesta. Eikö kukaan puolla 216? <laughs> No niin, sitähän minäkin vastaan. Tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 2.20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2.21 puolesta vastaan, tyhjää. Ei tullut selväksi. 2.21 äänestys alkaa. Vi divertite, eh? Niin, teillä on siellä hauskaa. Äänestys päättyy. 20 8.34, niin hyväksytty. Vaikka täällä oma puolueeni niin harrastaakin propagandaa. Yksi ja kaksi äänet puolesta vastaan. No, minun täytyy tässä jo valvoa, että te nostatte käden ylös. Alkaako teitä kyllästyttää? Yksi ja kaksi. Äänestys alkaa. Yksi kautta kaksi. Mutta nostakaa nyt se käsi ylös, muuten tässä menee aikaa hukkaan. Äänestys päättyy. No, tämä teitte kyllä tahallanne. 61 puolesta. Pilkkaatteko minua täällä nyt? No, taidan vaihtaa silmälaseja. Kolmonen puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. 15 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26, 36 äänin hyväksytty. Watson. I'd like to ask how many EPP puheenjohtaja, haluaisin kysyä, kuinka monta EPP-läistä on paikalla ja niin kuin äänestää ja kuinka monella on oikeus ääneen? I have rather more people voting than... Voipa olla, että äänestäjä on enemmän kuin mihin oikeus olisi. Mä, eh, la... No, äänestyskone antaa kyllä sama, saman tien tiedon tähän teidän esittämään kysymykseen. Toivottavasti koneet toimivat mutta tämän pitäisi olla aivan automaattista, eikä tässä nyt näyttäisi olevan mitään häikkää. 16 siis äänestettiin. 17 puolesta vastaan. 17 vastaan. Hylätty. Puheenjohtaja Korea 16 ei äänestetty, joten äänestämme siitä nyt puolesta vastaan. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29.30 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme neljä puolesta vastaan. Luulenpa, että tämä on hylätty, mutta haluan tarkistaa tämän. Äänestys kolme nelosesta alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 35-36. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan. No en aivan saanut selvää. 44 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, 31-31 äänin hylätty. Kompromissi 2.1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2.2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5-7 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Haluatteko tarkistaa? 5-7, selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäyksi, kolmekymmentä äänen hyväksytty. 59 äänet puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan. No nyt pitää taas tarkistaa. 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37-24 äänin hyväksytty. Seuraavaksi naisten asioiden valiokunnan lausuntoon. Ensin kappale kuusi ensin. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kappale seitsemän puolesta. Vastaan ja hyväksytty. 14. Kappale 10. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantoosa A puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantoosa B puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantoosa C puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hylätty. Kaikki muu tulee katetuksi. Nyt sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 61 yksi äänin. Hieno voitto esittelijälle. Seuraavaksi sitten etuskohteluun oikeuttavia Pan-Eurooppa välimeri alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus Pejon. Tässä äänestämme ainoastaan yhden kerran. Esittelijä ei ole, eikä keskusteltavaakaan ole. Kymmenen ääntä puuttuu. Pejonin lausunto. Tästä puuttuu vielä kuusi ääntä. Teitä ei selvästikään huvita nyt äänestää, joten päätämme äänestyksen. 50 puolesta kolme vastaan, yksi tyhjä, eli hyväksytty. Ja nyt sitten viimeinen äänestys, joka koskee EUn ja Australian sopimusta PNR-tietojen käsittelemiseksi ja siirtämiseksi Australian tullin ja rajavartiolaitokselle Makovei. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loppuäänestys alkaa nyt. äänen 51, 8 hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt annan puheenjohtaja paikan arvoisan arvoisen jäsenen Paskulle.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 valtiosopimuskysymyksellä. suositusneuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle. Edustaja Lisek saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. En halua nyt viedä liikaa kallisarvoista aikaanne Suurella tyytyväisyydellä voin todeta, että on vain 59 tarkistusta, ja joissakin tapauksissa oli niin, että tarkistus oli lähes samankaltainen tai täysin samansisältöinen. Ja tästä syystä uskon, että meillä on vielä hiukan aikaa ja tuota aikaa voimme käyttää luonnoksen työstämiseen. Haluan sydämellisesti kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Mä haluaisin myös todeta, että tarkistukset itse asiassa eivät muuta suosituksen äh, viestiä. On jotakin tarkistuksia, joita luonnehtisin sellaisena, että menevät pitemmälle kuin se, mitä minä alun perin olin työstänyt suositukseen. Ennen kaikkea on nähtävissä uudistukset Georgiassa. Niillä antaa tunnustusta, siis uudistuksille, jotka ovat korruptiota vastaan, ja tarkistukset menevät pitemmälle kuin minun alkuperäinen ehdotukseni. Olen myös iloinen siitä, että kun puhumme Georgiasta, ajattelemme tietysti mutkikasta tilannetta, miehitystä, niin kuin olin sitä käsitellyt luonnoksessa, siis Abhaasian ja etelä miehitystä, näitä kahta aluetta miehitetään. Ja sitten vielä poliittinen kysymys, joka liittyy Abhaasian ja Etelä-Ossetian tunnustamiseen, Venäjä on tunnustanut itsenäisenä valtioina. Ja kiitos tarkistuksista. Ja enemmistö tarkistuksista myöskään eivät kyseenalaista suosituksen punaista lankaa. On myös jotakin tarkistuksia, jotka, niin ajattelen tässä Fajon tekemiä tarkistuksia SJD-ryhmästä. Nämä tarkistukset korostavat sitä, että on tiettyjä puutteita luonnollisesti Georgiassa valtiona, ennen kaikkea sen oikeuslaitoksessa. Ja sitten myös kysymys, joka liittyy tiedotusvälineiden omistamiseen, riippumattomuuteen, tiedon saatavuuteen. Kuitenkin haluaisin todeta, että minusta on mahdollista työstää kompromissia. Haluaisinkin sanoa, että olen kaikkien varjoesittelijöiden kanssa ja myöskin toivottaessa muiden tarkistusten esittäjien kanssa kokoontumaan ja keskustelemaan tarkistuksista. Enemmistö, olen vakuuttunut siitä, ovat sellaisia, että niissä saadaan aikaan kompromisseja. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Sitten edustaja Fajon, olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kollega Lisekille. Haluksi muutama sana tästä mietinnöstä. Onnittelut siitä. Tarkistusten lukumäärä 59 ei ole kovin suuri. Se merkitsee sitä, että voimme löytää kompromissiratkaisuja ja tietysti olen valmis edelleenkin – neuvottelemaan mahdollisista yhteisistä kannoista. Mietintö korostaa suuria edistysaskelia, joita Georgia on saavuttanut. Myös tarkistukset, jotka ovat hiukan kriittisempiä, eivät suinkaan merkitse sitä, että olisimme Georgiaa vastaan. Me vain haluamme huolehtia siitä, että maa lähestyy vielä enemmän eurooppalaisia arvoja. Esittelijä ja me kaikki olemme toistuvasti korostaneet sitä, että Abhaasia ja Etelä-Ossetia tulee integroida Georgiaan ja uskomme, että ilmaisu miehitettyt alueet on asianmukaisesti valittu. Se on viesti Georgialle. Meidän pitää myöskin muuttaa turvallisuusarkkitehtuuria eikä pidä, sovitaa, tai eikä pidä käyttää väkivaltaa. Minun tarkistuksissani mennään siihen suuntaan, että vahvistettaisiin oikeuslaitosta, vahvistettaisiin oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Georgiassa on viety tärkeitä uudistuksia oikeuslaitoksessa. On ryhdytty käyttämään juureja, on nopeutettu helpotettu oikeuskäsittelyjä. Siitä huolimatta edelleen pitää tehdä edelleen parannuksia oikeuslaitoksen alueella, ennen kaikkea kun puhumme oikeuslaitoksen riippumattomuudesta. Ongelmallista minusta on, että me näemme sen, että edelleenkin on nollatoleranssi, joka koskee tällaisia pieniä rikoksia, ja monet ihmiset joutuvat vankiloihin. Georgiassa on paljon henkilöitä vankiloissa, olosuhteet ovat huonot vankiloissa ja ihmiset joutuvat olemaan suhteettoman pitkään vankilassa verrattuna siihen, minkälaisia rikoksia he ovat tehneet. Mutta tämä on tietysti instituutioiden heikkoutta. Sitten asianajajista. Meillä on edelleenkin tietoa siitä, että asiantuntijoiden on vaikeus harjoittaa ammattiaan, he eivät voi työskennellä vapaasti. Edelleenkin on painostusta, joka kohdistuu heihin. On edistysaskelia, joka liittyy demokratian ja oikeusvaltion kehittymiseen. Meidän kuitenkin täytyy myös oikeuslaitoksen alueella saada aikaan se, että Georgia ryhtyy enemmän toimiin. Sitten työlainsäädäntö. On olemassa piirteitä tässä laissa, näissä laissa toisin sanoen on otettu käyttöön tie, täydellinen vapaus ihmisten irtisanomisen osalta – syrjintään, syrjinnälle ei ole suojaa ja oikeudet liittyvät vain suoraan ammattiristyksen äh, jäsenille. Meidän täytyy tehdä tällä alueella enemmän. Mitä tulee tiedotusvälineisiin Georgiassa, Georgian, kuten tavallisten eurooppalaisten normaalien demokratioiden, täytyy tunnustaa tiedotusvälineiden vapautta. Tiedotusvälineillä täytyy olla mahdollisuus vapaasti välittää tietoa, niihin ei saa kohdistaa painostusta. Georgia on hyväksynyt tälläkin alueella hyvin tärkeitä säädöksiä, mutta emme edelleenkään voi puhua vapaasta lehdistöstä, vapaista tiedotusvälineistä, jos aikaa, kun on kysymys oikeuskäsittelyistä, jotka kohdistuvat toimittajiin, ne eivät ole kovinkaan kehittyneitä tapahtuu tuomioiden langettamisia, toimittajia jopa murhataan. Tämä siis minulta tarkistuksesta, jota olen tehnyt, oli tietysti valmis edelleenkin keskustelemaan ryhmässä ja myös valmis etsimään ratkaisuja varjoistelijoiden kanssa. Kiitos. Mikä Nikolai, please. Kiitos. Edustaja Nikola. I want to congratulate. Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijä mietinnöstä. Olemme tehneet yhteistyötä sen tiimoilta ja todellakin tuimme jo ensi esittelyssä. Muutamia kommentteja. Tämä mietintö on tasapainoinen ja katson, että tämä lähestymistapa on korrekti. Georgiahan on itäisten kumppanuusmaiden joukossa yksi parhaiten suoriutuneista. Me vaadimme sitä, että integraatiota tehostetaan suhteissamme. Minusta on aivan realistista puhua näillä termein suhteistamme. Edustaja Lisek, kohdassa yksi toivoisin, että minun kommenttini itsenäisyystunnustuksesta huomioitaisiin, koska jos me haluamme helpottaa tilannetta niin, että saisimme merkittäviä tuloksia aikaiseksi, niin yhteistyötä Venäjän kanssa voitaisiin lisätä niin, että tilanne voitaisiin normalisoida tällä alueella. Niin ikään haluatte syvempää yhteistyötä EUn ja Georgian välille. Tämä on tarkistuksessa 15 ytimenä. Olemme laittaneet myös kompromissitarkistuksen tähän. Se on varmasti tarpeen, koska tarkistusten lähestymistavoissa on paljon yhteneväisyyksiä. Niin ikään pidämme tervetulleena tarkistusta 5 ja 35 ja 49. Minusta on tarpeen että Georgia vahvistaa tätä vuoropuhelua ja edistää todellista pluralismia. Tarvitaan myös riippumatonta oikeuslaitosta. Katson, että mietintö ansaitsee kyllä tukemme ja tuemme koko mietintöä ja lisäkin näkemystä tässä mietinnössä. Kiitos. Siis Lunacek. Kiitos. Edustaja Lunacek, olkaa hyvä. Thank you, uh, President. I also on behalf of the Greens EFA Group, I would like to thank the... Oman ryhmämme nimissä haluan kiittää esittelijä mietinnöstä, joka meistä on hyvä perusta työlle tämän mietinnön puitteissa. Olette valmis käsittelemään näitä tarkistuksia. Ei niitä nyt niin paljoa ole. Varmasti pääsemme sopimukseen suurimmasta osasta tarkistuksia. Erityisesti pidin siitä, että puhutte integraatiosta EUn ja Georgian välillä ja pidätte kiinni tästä termistä integraatio. Vaikkakaan me emme tiedä välttämättä lopputulosta, niin siitä huolimatta. EUn itäisen kumppanuuden huippukokouksessa hiljan oli selvää, että kyse on poliittisesta assosiaatiosta ja sosiotaloudellisesta integraatiosta. Tämä on tärkeää pitää tässäkin metinössä mukana. Olen myös heidän kanssaan samaa mieltä, että nämä kaksi aluetta, Etelä-Ossetia ja Abhaasia, ovat miehitettyjä alueita. Euroopan parlamentti on puhunut hyvin suorasanaisesti jo usean otteeseen tästä asiasta. Minun tarkistukseni kahdessakin tapauksessa on sellainen, että hieman yksityiskohtaisemmin määriteltäisiin, mitä tämä tarkoittaa. Venäjä äh, tukee de facto ja myös sotilaallisesti näitä alueita. Ja en pelkästään puhuisi miehitetyistä alueista, vaan, vaan nimenomaan täsmentäisi, mitä tämä tarkoittaa todellisuudessa. Sen takia olen tehnyt aiheesta tarkistuksia. Toinen seikka, jota myös tuen, ovat tarkistukset jossa korostetaan sitä, että Etelä-Ossetiasta pitäisi puhua niillä sanoilla, jo, jo, joista siitä puhutaan myös Georgiassa. Ja sitten Tanja Fajon nosti esille tiettyjä aiheita, jotka esiintyvät myös minun omissa tarkistuksissani. Vaikkakin monilla aloilla edistystä tapahtuu ihmisoikeuksissa, ja niin edelleen, mutta edelleenkin täytäntöönpanossa on puutteita tietyissä asioissa ja näihin on puututtava edelleenkin. Georgialaisille ja Georgian hallitukselle erityisesti on vaikea hyväksyä tätä kritiikkiä, mutta kyllä me Euroopan unionin kansalaisina, eurooppalaisina kansalaisina olemme tämä velkaa georgialaisille, niin että toimimme tässä avoimesti. Sitten 38 Fajonilta, siinä puhutaan juristien tapauksista, joita on pidätetty ja poliisi on kohdellut heitä hyvinkin julmasti. Kansalaisten on pystyttävä myös arvioimaan näitä tapauksia ja varmistettava, että poliisi todella tutkii tapaukset. On varmistettava, että, että poliisijärjestelmä ei taas estä oikeuslaitoksen toimintaa. Tässä perustelu tietyille tarkistuksille. Ja sitten lehdistövapauskysymykset. Siinä varmasti riittää työsarkaa niin, että tuemme kansalaisyhteiskuntaa. Olen toivikas sen suhteen, että saamme sopimuksen asiasta. Vielä yksi asia, joka liittyy tarkistuksen 32. Historian takia ja sen takia, mitä aiemmin on tapahtunut, minusta pitäisi mainita se, että pahoittelemme sitä, että meillähän oli tämä sopimus jo ennen vuotta 2008, sopimus siitä, että väkivaltaa ei käytetä, siihen ei turvauduta, mutta tätä Saakasvili ei hyväksynyt. Näihinkin aspekteihin on puututtava, eli mitä tapahtui ennen Venäjän miehitystä. Toivottavasti pääsemme sopimukseen ja kovasti odotan neuvotteluja teidän kanssanne, herra Liisek, ja myös kompromisseja. Kiitos. Kohlicek, please. Kiitos. Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem eh, trošku překvapen, když slyším. Kiitoksia. Olen hieman yllättynyt kuullessani tässä joitakin kollegoita, jotka puhuvat miehitetty, miehitetyistä alueista ja samalla he taistelevat niin voimakkaasti niin kutsutun vapaan Kosovon puolesta. Jos katsotte tässä nyt tarkistuksia, esimerkiksi tarkistus ykköstä Landsbergisiltä, siinä sanotaan, että Georgia on eurooppalainen valtio, jolla on pitkät perinteet, joka on menestyksekkäästi rakentanut demokratiaa, mutta seuraavassa tarkistuksessa sama henkilö väittää, että islami, laiset alueet ovat osa Georgiaa ja näin pitäisikin olla. Mutta tässä on tietty ristiriita. Kyllähän kristinuskolla ja islaminuskolla on yhteiset juuret. Tästä nyt voidaan tietysti keskustella muussakin yhteydessä, mutta jos sanon, että tämä on valtio ja että siellä olisi myös islamilaisia alueita, niin silloin logiikka ei täsmää. Totta kai Georgian kohdalla näen ongelmana sen, että joitakin normeja kohdellaan eri tavoin kuin EU:ssa. Tämä pätee myös siihen, kun puhumme ihmisoikeuksista Albaniassa ja siitä, miten sovelletaan tiettyjä sääntöjä, jotka ovat EU:ssa tyypillisiä, mutta eihän tämä tarkoita sitä, että Esimerkiksi vähemmistöihin liittyviä sääntöjä sovellettaisiin oikein. Georgialla on kuitenkin myös naapureita. Emme puhu lainkaan Georgian ja Turkin välisestä suhteesta tai Georgian ja Armenian välisestä suhteesta tässä päätöslauselmassa, mutta tämä olisi myös tärkeää. Jos käymme neuvotteluita jonkun valtion kanssa ja lähen, haluamme lähentää tätä valtiota EU-hun, niin silloin myös naapurussuhteet täytyy selvittää. Ja rauhanomaiset suhteet naapureihin on tärkeää. On hienoa, että tässä on 30 tarkistusta, jossa käsitellään Venäjää, mutta no, en nyt halua kommentoida sitä, kuuluvatko tietyt alueet Georgian vai ei, mutta aikaisemmin Georgia kääntyi Venäjän puoleen kun sillä oli konflikti Turkin kanssa. No miksi me tähän ylipäätään puutumme? Uskon, että on välttämätöntä, että sovellamme samankaltaisia kriteereitä itäisen kumppanuuden maille. Ja Georgian kohdalla tulisi käyttää aina samaa mittatikkua. sellaiset demokraattiset elementit, joita näkyvät muissa sopimuksissa, pitäisi ottaa tässäkin huomioon. Dziękuję bardzo. Edustaja Kowal. E, e, I zachowuję to zresztą także dzisiaj. Dobrze odnoszę się do... Kuten aina ja tänäänkin haluaisin ilmaista itseäni myönteisesti tapahtumista Georgiassa. Haluaisin esittää kuitenkin kahta kommenttia esittelijältä Miten hän näkee opposition ja hallituksen ja hallituspuolueen välisten suhteiden kehityksen? Se nimittäin on avainkysymys koko poliittisen järjestelmän kannalta. Tietenkään menestystä Georgiassa ei voi asettaa kyseenalaiseksi, kun puhutaan taloudesta, kun puhutaan suhteista Euroopan unioniin. Kuitenkin on avainkysymys siinä, miten poliittinen järjestelmä kehittyy. Toiseksi, miten pitkälti Georgia on päättänyt kulkea eurooppalaista työtä suorissa keskustelussa poliitikkojen kanssa ja keskustelussa parlamentissa. Minusta näyttää siltä, että on tiettyä pidättyväisyyttä Euroopan puolella, mikä on johtanut siihen, että Georgiassa asia nähdään niin, että on ennemminkin epätodennäköistä, että Georgialla olisi todella eurooppalainen perspektiivi. Onko nyt kysymys sitten realistisesta prosessista vai pelkistä aikomuksista, joita koskaan ei aita panna toimeen? Thanks a lot. Well, thank you. Mrs. <clears throat> Ojuland, please. Kiitos, edustaja Ojuland. Thank you, Chairman. I'd also like to join my... Kiitos, puheenjohtaja Minäkin voin yhtyä niiden kollegoiden puheisiin, jotka ovat jo onnitelleet esittelijää. Jos sallitte, lisäisin vielä hieman siihen, mitä jo on sanottu. Kun katsomme, kuinka tärkeä tämä mietintö on Georgian näkökulmasta, niin kyllä tätäkin kautta pitäisi rohkaista poliittisia puolueita myös oppositiossa näkemään tarkemmin Eurooppa-perspektiivi. Jos lukee tarkkaan tämän mietinnön, niin sinne on kirjattu myös vapakauppasopimusperspektiivi. Nimenomaan Georgiahan tarvitsee kauppaulottuvuutta ja tämä näkemys on kirjattu mietintöön ja sen pitäisi rohkaista myös poliittisia puolueita ja poliitikkoja Georgiassa niin, että he jatkavat uudistustyötään ja tätä kautta pääsevät lähemmäksi Euroopan toimielimiä. Seuraava kommentti liittyy kysymykseen, joka koskee viisumivapautuksia – Tässä mietinnössä, tässäkin asiassa on selkeä näkymä. Jos tätä tekstiä tutkitaan, niin uskon, että kyseisellä alueella, tällä mietinnöllä ja tällä tekstillä voi olla laaja vaikutus, niin että sen vaikutukset ulottuisivat myös naapurimaihin ja niitä rohkaistaisiin tätäkin kautta seuraamaan Georgian viitoittamalla tiellä. Ajattelen tässä Azerbaidsania ja Armenia. Ja sitten nämä miehitetyt alueet, Venäjän rooli Georgiassa. Tässä olisin tiukempinkin. En pelkästään vetoaisi Venäjän federaation, jotta se noudattaisi kansainvälisiä velvoitteitaan ja luopuisi Abhaasian ja etelä miehityksestä, vaan pitäisi kerta kaikkiaan vaatia tätä Venäjän federaatiolta niin, että sen kansainväliset velvoitteet se todella täyttäisi. Kiitos. Please. Edustaja Lisek, jos vielä haluatte päättää tämän keskustelun. się bardzo krótko, żeby nie zajmować Państwu. Kiitos. Pyrin lyhyesti tekemään yhteenvedon. Kiitos kommenteista, kiitos tarkistuksista. Olen vakuuttunut siitä, että me löydämme aikaa neuvotella tarkistuksista. Kuten sanottu, minä olen vakuuttunut myös tämänpäiväisen keskustelun jälkeen siitä, että me löydämme kompromisseja. Herra Koval esitti kaksi konkreettista kysymystä. Minä en pysty vastaamaan näihin kysymyksiin. Minä olen esittelijä mutta toinen kysymys, jonka otitte esille, on tietysti kysymys, joka on Georgian johdon tasoa koskettava, sillä kuten Koval, minäkin tunnen vastuussa olevia poliitikkoja, hän voisi kysyä poliitikoilta näiltä henkilöiltä itsestään, miten he näkevät asiat. Mutta olen yhtä mieltä, on olemassa sellainen perus arvio, että monet asiat etenevät aivan liian hitaasti. Ja tässä meillä on yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, ja tämä asia on edelleenkin hoitamatta. Moni muukin asia on hoitamatta. Ja mietintöluonnoksessani on mainintoja tästä, ja uskon, että meidän täytyy työntää yhteinen, kaikkien ryhmien yhteinen kanta. Ja moniin asioihin täytyykin löytää varsin nopeasti vastaus. Kun on kysymys päättäväisyydestä, georgialaisten päättäväisyydestä, siitä, miten pitkälti he voivat vielä odottaa, miten pitkälti Euroopan toimielinten pitäisi edetä. Tähän kysymykseen voimme palata 19. lokakuuta. Silloin Georgian parlamentin puhemies on vieraanamme ja voimme sitten sitä kysymyksen hänelle suoraan. Kun on kysymys suhteista oppositioon, tai siihen, että demokraattisten instituutioiden kehitys on ollut liian hidasta, niin kuin totesitte, voin osittain olla teidän kanssanne yhtä mieltä. Varmastikin on olemassa tiettyjä kysymyksiä, mitä, mitkä ehkä koskevat, eivät välttämättä viime vaaleja, mutta niitä edeltäneitä kaksia vaaleja, koska Euroopan parlamentti lähetti sinne vaalitarkkailijoita ja minäkin olin mukana. Rova Mikolai oli myös tuossa valtuuskunnassa. Viimeisissä vaaleissa ei ollut suurempia ö, ongelmia. Ja mietintöä työstäessäni kävin kolme kertaa Georgiassa ja keskustelin kaikki kaikkien poliittisten ryhmien edustajien kanssa, sellaisten ryhmittymien kanssa, jotka ovat parlamentissa, samoin kuin myöskin parlamentin ulkopuolella oppositiossa olevien ryhmittymien kanssa. Olen myös käynyt keskusteluja vähemmistöjen edustajien kanssa ja saksalaisten, englantilaisten, ranskalaisten säätiöiden edustajien kanssa, Euroopan unionin diplomaattien kanssa. Kaikki ovat sanoneet samaa. Suunta on oikea. Kysymys on demokratiasta – presidentti Saakashvilin puolue voitti vaalit, saa kaksi kolmasosaa paikoista, mutta tämä ei ole tulosta mistään vääristyksistä, väärennöksistä tai tulosten manipuloinnista. Se johtuu siitä, että oppositio on heikko ja keskenään riitaisa. Jos me ajattelemme vaikkapa Tbilisin kaupungin äh, kaupunginjohtajaehdokkaita. Heitä oli kymmenen. Ja he kertakaisesti vihasivat toisiaan, joten yhteistyö on ollut hyvin vaikeaa, eikä sitä tietenkään silloin ole apua, paitsi muille apua tietysti Saakasvilin puolueelle ja sen ehdokkaalle. Joten meidän pitää olla johdonmukaisia ja tukea eri tavoin Georgiaa poliittisesti, taloudellisesti, rahoituksellisesti ja tämän pyrin myös tuomaan julki mietinnössäni. Suunta on minusta se, johon pitäisi nyt mennä, ja näin voimme nyt edistää sitä, että demokratia kehittyy edelleen. Well, thank you very much. <clears throat> no. no niin, kiitoksia. Näin voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. EUn ja Ukrainan välinen assosiaatiosopimus. Ennen kuin annan puheenvuoron edustajalle Gutkolle, haluaisin muistuttaa teille kolmesta seikasta. Tänä aamuna tässä salissa oli paikalla ulkoministeri ja hänen kanssaan keskustelimme. Toinen seikka, tämän keskustelun aikana ilmoitettiin, että Julia Timoshenko on tuomittu seitsemän vuoden vankaustuomioon. Ja kolmas seikka on se, että Intan päätös lykätä äänestystä lausunnosta. Halusin kertoa teille nämä kolme seikkaa ennen kuin aloitamme keskustelun. Nyt edustaja Legutko, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Uh, well, first I would like to thank... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää kaikkien varjoesittelijöitä ja kollegoita, jotka jättivät tarkistuksen. Niitä on 140 näitä tarkistuksia. Ja ne auttavat meitä mietinnön laadinnassa. Ja teidän näkemyksistänne oli ja on edelleen hyötyä. On joitakin kohtia, joista meidän on keskusteltava. Ja näin tehdäänkin lähitulevaisuudessa, mutta uskon, että olemme saaneet aikaan useita hyviä kompromisseja. Tiedätte, että tilanne Ukrainassa on hyvin dynaaminen, se muuttuu joka päivä ja viime aikoina ainakin on ollut paljon muutoksia ja myös takapakki on koettu. Huolimatta näistä takapakeista on tärkeää, että Ukraina lähentyy EUta ja että tehostamme suhteitamme. Voimme olla yhtä mieltä, tai eri mieltä, mutta haluan kuitenkin korostaa, että useimmat näkemyseroistamme koskee niitä välineitä, joiden kautta pyrimme pääsemään tavoitteisiin, joista olemme hyvin pitkälti kuitenkin yhtä mieltä. Tavoitteena on se, että suhteemme ovat hyvät, että voidaan luoda demokraattinen ja vakaa kukoistava Ukraina, jolla on toimiva markkinatalous, joka toimii itsenäisesti ja suojelee vähemmistöjä ja kunnioittaa kaikkia modernin perustuslaillisen demokratian perusperiaatteita. Kuten aikaisemmin totesin, assosiaatiosopimusta tulisi käyttää päävälineenä siinä, että päästään EU-Ukraina-integraatiokehityksen tavoitteisiin. Ja tätä kautta voidaan pitkällä aikavälillä antaa Ukrainalle ehkä mahdollisuus liittyä EU-hun. Uskon, että suurin osa Ukrainan kansalaisista uskovat, että esitystä tarvitaan, että valoa on tunnelin päässä nähtävissä ja siksi uskomme, että tarvitaan peruuttamattomia, vakavasti otettavia poliittisia uudistuksia. Tiedämme, että merkittäviä uudistuksia on jo tehty, kun taas muita edelleen kaivataan. Ja assosiaatiosopimuksen antamat puitteet antavat mahdollisuuden sisäisiin uudistuksiin Ukrainassa. Näin sanottua, niin haluaisin viitata puheenjohtajan alkupuheenvuoron liittyen siihen, mitä tänään tapahtui. Kuten tiedämme, tämä ei ole ollut mikään hyvä päivä meille eikä Ukrainan ystäville. Uskon, että meidän tulisi pohtia vielä jonkin aikaa sitä, mitä tapahtuu ja mitä kannattaisi lyhyellä aikavälillä tehdä. Tapaan huomenna yhteisesittelijät ja ehdotan heille, että äänestystä lykätään, jotta voisimme tarkastella tulevia tapahtumia järkevämmältä kannalta. Be with us, uh, for... Edustaja Sivietsi ei voi olla paikalla pitkään, joten pyydän häntä käyttämään puheenvuoroa sen jälkeen sitten etenemme. The, the rapporteur uh, consume my... Uh... Niin. Tämä, esittelijä toivottavasti pohtii myös minun esitystäni, koska ei ole ennustettavuutta ja kehitys vie pohjaa pois kompromissien linjalta. Tuen ehdotusta, jonka Estley teki, että lykätään asian käsittelyä. Thank you very much. Mr. Kiitos. Kovacek. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustajalle Gutko tästä ehdotuksesta. Meidän täytyy pohtia kompromissiamme uudemman kerran. Kaksi, neljä ja viisi kompromissit ovat sellaisia, Täytyy ottaa huomioon ne tiedot, joita tänään olemme kuulleet. Tämänpäiväiset uutiset eivät kuitenkaan muuta todellisuutta. Ukraina tarvitsee Eurooppaa ja Euro tarvitsee Ukrainaa. Ei pidä tehdä sitä virhettä, etteikö EU tarvitsisi demokraattista Ukrainaa, jossa oikeusvaltion periaatetta kunnioitetaan. Ei sellaista Ukrainaa, joka palaa autoritaariseen, totalitaariseen hallintojärjestelmään. Haluamme Ukrainasta luotettavan kumppanin unionille ja voimme syventää suhteitamme myös kansalaisten eduksi demokraattisten arvojen pohjalta. Tällä tavalla meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia poliittisia välineitä ja instituutioita, jotta saamme maan takaisin demokratian tielle. Tänään minun näkökulmastani tapahtui hyvin harvinaislaatuinen tapahtuma. Samana päivänä valiokunnassa on vieras kyseisestä maasta. Hän vakuuttelee sitä, että demokratian sääntöjä kunnioitetaan ja samalla hetkellä meidät ulottaa tieto nimenomaan oppositio odotti jonkinlaista poliittista merkkiä. Ja kävi juuri niin kuin emme halunneet käyvän. Huominen kokous varjoesittelijöiden kanssa äh, siis äh, on tulossa ja minäkin tuen sitä, että lykätään asiaa. Nyt vielä varjoesittelijät. Edustaja Schulz, olkaa hyvä. Ich möchte auch meine Minäkin haluaisin kiittää lämpimästi Legutkoa. Hän on ottanut demokratiaa koskevat useimmat tarkistuksemme käsiteltäväksi. Te sanoitte, että tarvitsemme lisää aikaa. Itsekin olen sitä mieltä, että tätä pitäisi lykätä. Ja tarvitsemme kompromissin vitosen käsittelyyn lisää aikaa, koska neuvotteluiden ei tulisi tapahtua poliittisessa paineessa, että sanomme, että päätepiste pitää saavuttaa vuoden loppuun mennessä. Näin ei saa olla. Nyt näimme sellaisia tapahtumia, jotka osoittavat, että tarvitsemme todella aikaa asian käsittelyyn, jotta voimme katsoa, mihin suuntaan tapahtumat Ukrainassa todella kehittyvät. En usko, että kyseessä oli mikään sattuma siitä, että ulkoministeri tänään tuli tänne ja että häntä tavallaan tällä, tällä tavoin hänet yllätettiin. Näissä olosuhteissa meidän täytyy todella katsoa tarkkaan, kuinka reagoida. Mr. Kovlicek. Kiitos. Kovlicek seuraavaksi, olkaa hyvä. Pane předsedající. Ja... Herra puheenjohtaja. Minä en ymmärrä, mitä herra Schultz sanoi. Ehkä hänen maassaan on mahdollista – että tuomioistuimeen voidaan vaikuttaa poliittisilla päätöksillä jopa enemmän kuin Ukrainassa, mutta varmastikin tiedätte oikein hyvin, että Ukrainan presidentti ehdotti, että talousrikoksista ei kukaan joutuisi vankilaan ja näin parlamentissakin päätettiin. Herra ministeri kuitenkaan ei sanonut tätä näin sananmukaisesti. Mutta koko tämä sopimus on minusta hyvin valmisteltu. Puuttuu jotakin teknisiä yksityiskohtia. Me puhumme kaasujohdoista ja sähköstä. Olemme puhuneet myös päätösasemasta päätöslausumassa olemme todenneet, että olisi hyvä harjoittaa yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Se olisi varmasti toivottavaa myös tässäkin yhteydessä, mutta periaatteellisesti kaasun kuljetuskysymys on tärkeä. Se ei ole tässä mukana. On totta, että nämä 42 tarkistusta pitäisi hyvin varovaisesti ja huolellisesti käydä lävitse. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että meidän pitäisi neuvotella samalla tavoin kaikkien naapureiden kanssa. Ja Ukrainahan on todella eräs kaikkein tärkeimpiä, mitä tulee assosiaatiosopimukseen. Edustaja Brock, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin sanoa ensinnäkin, että olen yhtä mieltä useiden kollegojen kanssa. Viime viikkoina on pyritty ratkaisemaan tätä ongelmaa, joka liittyy oikeusvaltioon ja oikeuskäsittelyihin, ja samanaikaisesti pyrkiä kuitenkin eh, katsomaan sitä, miten järkevää olisi saada aikaan assosiaatiosopimus. Ja uskon, että Ukrainan puolellakin on ymmärrystä tälle yhteydelle, tai uskoin, niin, mutta tänään kuitenkin sain todeta jotakin muuta. Ehkä on mahdollista saada asiat vielä järjestykseen, mutta se ei ole ainakaan helpompaa. Ja tämä tekee epävarmaksi sellaiset, jotka ovat hyvin pitkälle kiinnostuneita siitä, että Ukraina on läheisesti yhteydessä Euroopan unioniin. Saattaa olla, että Ukraina tänään itse asiassa on strategisesti tärkein maa Euroopassa, mutta me olemme nyt tulossa klassiseen pisteeseen, jossa intressit ja arvot asettuvat vastakkain ja nämä ovat menossa nyt ristiin. En tiedä, miten tämä tilanne tulevaisuudessa tulee kehittämään lähipäivinä. On, kenties on mahdollista lain toisessa käsittelyssä ensi tiistaina tehdä asialle jotakin. Sitten on vielä Janukovicin vierailu, joka kenties ei ehkä tapahdukaan ensi viikolla Barroson luona. Joten tästä syystä minusta on hyvä, kun täällä sanotaan, että meidän pitäisi nyt ottaa itsellemme hiukan lisää aikaa, ei pitäisi tehdä mitään pikaisia ratkaisuja. Minä ehdotin, en tiedä onko se mahdollista, että kävisimme ensi huomenna aamulla lyhyen keskustelun asiasta ja että Rova Ashton esittäisi julkilausumaa Timosen tapauksesta ja että jokainen ryhmä käyttäisi puheenvuoron, mutta ei hyväksyttäisi mitään päätöslausemaa. Se voidaan tehdä äh, lokakuun täysistunnossa Strasbourgissa tai marraskuussa, mutta minusta meidän pitäisi nyt analysoida keskenämme näitä yhteyksiä täysistunnossa ja huomenna keskustelussa, ottaa esille niitä signaaleja uudestaan, jotka tänä vuonna nousivat esille keskustelussa ulkoministerin kanssa, mutta minusta näyttää siltä, että oli ymmärretty oikeusvaltion periaatetta, ymmärretään, mikä yhteys asioilla on toisinsa, mutta ymmärretään, mitä merkitsee oikeusvaltio ja mikä on sen yhteys kehitykseen kohti eurooppalaisia perspektiivejä. Mutta on tärkeää, että ymmärretään, mitä tarkoittaa oikeusvaltio. Kaikki ole valmista, kyllä me sen tiedämme. Ei tässä ole siitä kysymys. Mutta suunnan täytyy olla oikea. Me näemme nyt tässä, että suunta on toinen. Ei Moldovassa ja Georgiassakaan kaikki ole kunnossa, mutta me näemme, että suunta on oikea, vaikka onkin kritiikkiä yksittäisiä asioita kohtaan. Ja Ukrainan tässä tapauksessa ajattelen nimenomaan oikeusvaltio- ja demokratian arvoja, suunta on väärä. Se ei ole oikeista voida hyväksyä. Me voimme tietysti sanoa, että kysymys on pelkästään intresseistä. Jos me suostumme tällaisen intressien jakoon, jossa me haluamme, että talouden yhteistyö toteutuu meidän kanssa, me Venäjän kanssa, silloin me tavallaan myymme oman sielumme. On tärkeää, että Ukraina löytää tien tästä tilanteesta ulos. Se olisi Ukrainalle parasta. Olisi tärkeää, että Ukraina käyttäisi tilaisuutta ja uskoakseni viestit kaikilta ryhmiltä tänä aamuna olivat sangen selkeitä, ilman että olisimme sopineet mitään etukäteen. Ja on tärkeää, että annetaan asioiden nyt kehittyä itsekseen. Ja jos tämä sopii nyt kollega Legutkolle, olisi hyvä, että hoitaisimme asian jossakin vaiheessa myöhemmin. Voisimme tehdä tarkistuksiakin vielä. Kenties voisimme vielä tätä varten avata kenties uudestaan määräajan tarkistuksia varten, mutta olisi reilua myöskin kollegojamme kohtaan INTA-valiokunnassa, että voisivat hyväksyä sitten oma lausuntonsakin, mitä tänään eivät tehneet, koska tänään se olisi ollut väärä viesti. Olisi ollut väärä viesti tänään äänestää lausunnosta, se olisi ymmärretty väärin, se olisi merkinnyt sitä, että kaikki on niin kuin mitään olisi tapahtunutkaan. Ja meidän pitää myöskin kunnioittaa Intan mahdollisuuksia, että se voi omaa kantaansa esittää ja muuttaa sen huomioon, mitä tulee nimenomaan kaupan kysymyksiin. Please. Edustaja Ojuland, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen sillä kannalla, että assosiaatiosopimuksen lykkääminen Ukrainan kanssa ei ole Euroopan unionin etujen mukaista. Ymmärrän, että tietysti tänään monet kollegat ovat järkyttyneitä ja kenties liiankin tunteellisia, tunteiden vallassa – niin että voitaisiin tehdä lyhyen aikavälin päätöksiä Euroopan parlamentissa. Mutta kun tunnen kyseisen maan, sen kovin monimutkaiset tilanteet, niin olen aivan vakuuttunut, että se mitä tänään tapahtui, ei ole mikään sattuma. Olen melko varma, että jotkut Moskovassa ovat kovin tyytyväisiä siitä, mitä tänään tapahtui. Olen tavannut viime viikkoina, viimeksi Strasbourgissa, parlamentaarikkoja Ukrainasta. Viime viikolla tapasin myös opposition edustajia, kollegoja liberaalipuolueesta. Ja kaikki, katsomatta poliittista kantaa, ja kun ajatellaan tätä Timosenkon tapausta, niin Totta kai kyseessä on riippumattoman tuomioistuimen tekemä päätös. Molemmat, kaikki osapuolet tässä nostivat esille sen, että hyvin tärkeää on saada aikaiseksi assosiaatiosopimus. He haluavat integroitua Euroopan unioniin, eivätkä halua palata ko- Moskovan alaisuuteen ja suunnata katseita itään. Mehän tiedämme, että Moskova käyttää monenmoisia konsteja, hyvällä tai pahalla. Se yrittää vetää Ukrainaa tulliliittoon, sama johon valko ja Kasakstankin kuuluvat. Ja jos me Euroopan unionissa emme ymmärrä tätä poliittisesti, niin olen kyllä pahoillani, että me todellakin teemme väärän päätöksen. Tänään kuulimme lausuntoja tästä aiheesta ja siitä huolimatta toivon, että voimme toimia pragmaattisesti eurooppalaisina ja todella voimme ymmärtää, mitä itäisessä naapuruudessa ja naapurimaissa tapahtuu. A flash like this, you know. Näin jonkin väläyksen siitä, että Moskova ei ole Kievan päätöksen kovinkaan tyytyväinen. Saipski seuraavaksi. Uh, Thank you very much, Chairman. I'm speaking also... Kiitos puheenjohtaja. Puhun samalla INTA-valiokunnan esittelijän roolissa. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että kollegani Afetissa pohtivat Afetin äänestyksen lykkäämistä päätöslauselman kohdalla, koska me teimme juuri saman päätöksen tänään omassa valiokunnassamme. On siis hyvin tärkeää, että koordinoimme valiokuntien aikataulut keskenään. Varmasti kaikki täällä olleet olivat tyrmistyneitä kuullessaan tästä tuomiosta ja siitä, että tuomio oli pisin mahdollinen – Ukrainan rikosoikeuden mukaan. Ja uskon, että nyt on äärimmäisen tärkeää, että kaikki ne parlamentissa, jotka todella välittävät siitä, että Ukraina lähentyy Eurooppaan, välittäisivät selkeän viestin Ukrainan viranomaisille siitä, että emme hyväksy demokratian rikkomuksia ja että olemme myös äärimmäisen kyllästyneitä Ukrainan viranomaisten tekemin, tekemin päätöksiin. En halua nyt puuttua tässä siihen, mitkä ovat tuomioistuimen ja viranomaisten väliset suhteet, mutta viime viikolla käytiin keskustelua – Ukrainan parlamentin korkeimmassa neuvostossa siitä, että dekriminalisoitaisiin joitakin rikosoikeuden pykäliä, jotka olivat Timosekon oikeudenkäynnin pohjalla, ja näin ei kuitenkaan tehty. Tärkeää on todeta, että me välitämme Ukrainan yhteiskunnasta ja Ukrainan kansalaisista – ja tämä päätös todella vaikuttaa Ukrainan kansalaisiin. Ja me olemme kyllästyneitä siihen, että viranomaiset jatkuvasti riskeeraavat meidän suhteemme ja Ukrainan kansalaisten edut. Mrs. <clears throat> Nikolai, please. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în românește. Fără îndoială că statul aion käyttää romanian kieltä. Totta kai oikeusvaltio ja oikeusvaltion periaatteet ovat meille kaikille tärkeitä. Olisin ollut tyytyväinen, jos sitä olisi pidetty prioriteettina myös suhte, suhteissamme. Meillä on ollut samantapaisia ongelmia myös Romaniassa. Opposition jäseniä on käsitelty samalla tavalla, mutta en nyt lähde tähän keskusteluun tällä kertaa. En ymmärrä, miksi tuomioistuimen päätöksen pitäisi antaa estää meitä käsittelemästä suhteitamme Ukrainaan. Meidän täytyy muistaa EUn intressit, edut ja myös Ukrainan edut. Timoshenkon oikeudenkäynti varmasti saa päätöksensä Ukrainan lainsäädännön mukaisesti. En hyväksy sitä väitettä suolelta kädeltä, että politiikka on vaikuttanut tuomioistuimen päätökseen. Tämä mietintö on johdonmukainen. Jos me tarvitsemme lisää aikaa esimerkiksi äh, tarkistusten käsittelemiseen, se olisi hyvä syy lykätä mietintöä, mutta ei pitäisi lykätä sitä äh, tunteiden perusteella, sen perusteella, mitä tänään on tapahtunut Ukrainassa. Yleensä EU ei ole hyväksynyt tukea tiettyjen henkilöiden tukemiseksi. Meidän täytyy pohtia nimenomaan kansalaisia, heidän etujaan, eikä tiettyjen yksilöiden etuja. Meidän täytyy nyt keskustella mietinnöstä, jonka pitäisi olla hyväksi molemmille osapuolille. Sitä ei pidä nähdä syynä lykätä päätöstä tästä asiasta. Ja chciałem do tych głosów, które mówią o tym, że... E, Minä haluaisin yhtyä niihin puheenvuoroihin, joita on estetty kaikki poliittiset ryhmittymät Ukrainassa – paitsi kaikki radikaalimmat ovat lähteneet siitä liikkeelle, että neuvotteluja jatketaan. Myös Rova Timoshenko on ottanut tämän mukaisesti asian kantaan. Tänään me aamulla esittimme yhtenäisen kannan Timoshenkon tapauksesta, mutta tästä huolimatta neuvotteluja pitäisi jatkaa ja sopimus pitäisi saada aikaan. Me tulemme sitten tulevaisuudessa neuvottelemaan siitä, miten, neuvottelun, miten sopi, neuvoteltu sopimus tulee voimaan. Nyt nousevat tunteet pintaan, se on ymmärrettävää. Myös syytökset, joita me muotoilimme, olivat sangen yksin selitteisiä. Tämä ei ole asia, joka koskee konkreettisesti yhtä ihmistä, vaan järjestelmää. Tämä ei koske pelkästään Rova Timoshenkoa, vaan muitakin opposition edustajia. Ukrainalla, Ukrainan yhteiskunnalla on etuja ja on olemassa myöskin intressejä, joita Euroopalla on. Me olemme tehneet sopimuksen oranssi vallankumouksen aikana ja kaikki Ukrainassa väestö odottaa, että neuvottelut käydään loppuun. se, että herra Kerstenko oli tänään täällä ja että tuomio langitettiin tänään, minusta se oli yllättävä tapahtuma, mutta meidän ei pitäisi yliarvioida sen merkitystä. Neuvottelut pitäisi viedä loppuun ja poliittisista kysymyksistähän voimme keskustella myöhemmin, saada niihin vastauksia, mutta tänään neuvottelun tilanteen tunteiden ei pitäisi niin pitkälle, että me vaatisimme neuvottelujen lopettamista. Mr. Landsbergis, have the floor. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Joitakin kommentteja hieman saman tapaan kuin jo esitetyt kun me nyt protestoimme Yle Timosenkon tuomio, tuomita vastaan, ja jos se johtaa siihen, että assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa lykätään hamaan tulevaisuuteen, niin sehän muodostuu rangaistukseksi. Tämähän on sitten rangaistus koko Ukrainalle ja sen kansalle, ei pelkästään poliittisille vastustajille. Tämä pitäisi pitää mielessä. Yes, thank you. <clears throat> Once again, Mr. Brock for... Kiitos. Vielä herra Brock, 30 sekuntia puheenjohtajana. Eh, niin, ajattelen viimeistä puheenvuoroa. En oikeastaan tiedä, miten pitäisi menetellä. Pitäisikö meidän nyt jatkaa neuvotteluja niin kuin mitään olisi tapahtunut vai ei? Kyllä minusta sen pitäisi hiukan riippua siitä, miten asiat kehittyvät lähipäivinä. Ei saa syntyä Ukrainan taholla sellaista vaikutelmaa, että täällä ei oikeastaan tapahdu yhtään mitään ja ehkä Euroopan parlamentti palaa asiaan ensi vuonna, kun kysymys on sopimuksen ratifioinnista. Kyllä Kiovassa pitää tapahtua jotakin. Täytyy olla jotain väliaikaisratkaisuja, jotta kumpikin osapuoli voi säilyttää kasvonsa ja että kunnioitetaan oikeusvaltion periaatteita. Kiitos. Okay, thank you. <clears throat> Actually... Kiitos. Mm niin, tässä on mainittu oikeastaan pääkannat. Yksi kanta oli se, että lykätään. Toinen kanta oli se, että pidennettäisiin tarkistusten määräaika, tehtäisiin uusia tarkistuksia. Ja sitten on toinenkin koulukunta, joka toteaa, että ei pitäisi lykätä. Kaikki mainitaan nyt kokouksen pöytäkirjassa. Tästä täytyy tehdä päätös. Herra Koval Puoli minuuttia niin ikään. E, ja, ja po Aivan lyhyt vastaus siihen, mitä Brock sanoi. Meidän täytyy lähettää todella selkeä poliittinen viesti. Neuvotteluilla on oma mandaattinsa ja tämä on tekninen kysymys. Ennen ratifiointia, ennen tätä voidaan vastata poliittisiin kysymyksiin. Mielestäni tämä on varsin yksinkertaista. Well, thank you very much. Now... Kiitos. Nyt pyydän Legutkoa käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. No, <clears throat> thank you, ladies and gentlemen. For... Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, näistä kommenteista ja tuesta. Uskon, että nyt on otettu esiin useita kysymyksiä, ja tärkeää pohtia, mitä haluamme suositella. Suosittelemmeko nyt neuvotteluiden keskeyttämistä, assosiaatiosopimusneuvotteluiden keskeyttämistä vai niiden lykkäämistä. Itse ehkä kannattaisin jälkimmäistä vaihtoehtoa, mutta kun ottaa nyt nämä viimeisimmät kehityskulut huomioon, suurin osa meistä on sitä mieltä, että kaikki tämä on herättänyt suuria huolia, joten uskon, että meidän tulisi pohtia äänestyksen lykkäämistä, niin että ei synny väärinkäsityksiä ja tämän päivän tapahtumat ovat todella herättäneet tunteita. Tämä on aivan luonnollista ja olisin ollut yllättynyt, jos näin ei olisi käynyt. Meidän täytyy tehdä todella selkeä ja varovainen päätös, jossa eri elementit otetaan huomioon. Ja samalla katsomme voimmeko suosittaa neuvotteluiden päätöksen saattamista. Ja kuitenkin niin, että annamme selkeän viestin Ukrainan viranomaisille siitä, että emme voi hyväksyä näitä toimia, joita olemme tänään todistaneet. Ja kun kuuntelin teitä, niin olin oikeastaan kaikesta yhtä mieltä, vaikka näkemykset olivatkin eroavaisia keskenään. Jokaisella on oikeus mielipiteeseen, mutta meidän täytyy todella saada aikaan johdonmukainen kanta, joka palvelee EUn etuja ja Ukrainan etuja. Hallitukset vaihtuvat oppositiopuolueet samoin. Mutta ihmiset pysyvät. Very much. <clears throat> As I understand, there will be a meeting. Kiitos. Olen ymmärtänyt, että teidän ja muiden varjoesittelijöiden kesken on kokous huomenna. Ja silloin varmasti uudemman kerran asioita vielä arvioidaan. Tässä mielessä saamme siis päätöksen. Siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistalla. Edustaja Gaaler on ollut valtuuskunnan johdossa Afrikan unionin. Vierailu tapahtui syyskuun alussa. Haluan pyytää edustaja Galleria käyttämään puheenvuoron ja esittelemään johtopäätökset vierailusta. Colleagues, um, indeed we had a... Niin, kollegat. Yeah. Yes, uh, thank you, president. Niin, puheenjohtaja, kiitos. Hyvät kollegat, kiitos kiinnostuksesta, sikäli kuin sitä on. Niin, meillä todellakin oli kolmen hengen valtuuskunta käymässä Afrikan unionissa. Olisi ollut mukava, jos tämä olisi ollut suurempi. Ajatellen myöskin poliittista kirjoa. Ja tämä oli ensimmäinen, jonka me lähetimme ulkoasioiden valikunnasta. Tämä ei ollut tavanomainen lähestymistapa kehitysnäkökannalta. Me arvioimme myöskin Afrikan unionin tulevaa roolia ja sen, sitä mahdollisena eu partnerina ja katsomme, miten se voi luoda kapasiteettia, miten se voi luoda instituutioita ja arvioimme myös sen kykyä edistää poliittista integraatiota ja yksimielisyyttä maanosassa. Minusta kaikki nämä elementit ovat ratkaisevia, jos Afrikan unioni haluaa olla relevantti toimija, jossa haluaa avainroolin Afrikassa. Tapasimme kaksi komission jäsentä, rauhan ja, ja turvallisuuskomission Lamambran ja talousasioiden komissiaarin Kuesa Lamban. Ja kuten Etiopiassa, olemme Etiopiassa Etiopian pääministerin ja avainmaiden suurlähettiläät, Etelä-Afrikan, Algerian ja Yhdysvaltain suurlähettiläät eh, Afrikan unionissa ja myöskin YK on edustajan Afrikan unionissa. Ja tietysti me olivat myöskin, tapasimme myöskin omat suurlähettiläämme EU-maista. Johtopäätöksemme olivat se, että ensinnäkin Afrikan unioni hitaasti on siirtymässä potentiaalista kohti tuloksia – mitä tulee rahoitukselliseen tekniseen tukeen, jota Euroopan unioni on antanut, siinä on pyritty kehittämään kompetenssia, mikä aikaa myöten voisi johtaa siihen, että Afrikan niin voisi edistää integraatiota, rauhaa ja turvallisuutta tehokkaasti Afrikan maanosassa. Kuitenkin meidän omat ulkosuhdehallinton rakenteemme ovat tehokkaita. Meillä on EU-delegaatio Afrikan unionissa ja tähän asti sitä on johdettanut Kutvan Traake. Ja sillä on tärkeä rooli siinä, että on jatkuvaa yhteistyötä Afrikan unionin kanssa, jossa pyritään edistämään vastuuta Afrikan unionissa silloin, kun on kysymys kriiseistä, joita maailmassa tapahtuu. Budjettituki, jota me annamme, sen minusta tulisi jatkua, mutta Afrikan unionin täytyy myös kehittää omia rahoituskapasiteetteja. Meidän budjettirahoituksemme on erittäin tärkeä. Me olemme edelleenkin Afrikan tärkein rahoittaja instituutiona. Libya, suuri osa, jonka Gaddafi maksoi Libyasta. Ja hän myös rahoitti 17 muun Afrikan maan rahoitusosuudet Afrikan unionille. Täytyy katsoa, miten tämä korjat, korvataan – mutta tietysti pidämme hyvänä sitä, että Afrikan jäsenvaltiot ovat pystyneet, pitäisimme hyvänä sitä, jos Afrikan jäsenvaltiot pysyvät korvaamaan tämän, ja uusi Libya toivottavasti pystyy jatkamaan myönteistä rooliaan. Tärkeää on myöskin se, että muut maailmanlaajuiset toimijat haluavat olla aktiivisia Afrikassa. Kumppanuus, visio yhteistyölle on ratkaisevan tärkeää, kun Kiina – on yhä aktiivisempi Afrikassa. He ovat rakentamassa uutta toimipaikkaa Addis Abebassa ja rahoittavat sen. Sitten Afrikan unionin suhtautuminen kriiseihin Afrikassa se, että sen pitäisi ottaa omistajuus näistä. En halua salata sitä, että me saimme arvostelua, siis kysymys ei ollut EU-sta vaan NATOsta, mutta afrikkalaiset katsovat, että heidät oli laitettu sivuraiteille rauhanponnisteluissa. He sanovat, että teidän eurooppalaisten Naton ei olisi nyt aloittaa tällaista toimintaa. Me olimme paikan päällä valmiina neuvottelemaan. Minä sanoin selvästi, ja se on minusta myöskin parlamenttimme kanta, että meillä oli vaikutelma, että jos me emme tai jos ne, jotka toimivat, jos NATO ei olisi toiminut Bengasissa silloin, kun se toimi, olisimme nähneet verilöylyn siviiliväestön keskuudessa ja että oli korkea aika toimia. Ja tietysti me olemme nyt uusissa olosuhteissa valmiita uuden Libyan yhteydessä ja muodostuvien olosuhteiden myötä valmiita yhteistyöhön Afrikan unionin kanssa. Muut asiat tässä yhteydessä – Afrikan unioni on aktiivisesti pyrkimässä reagoimaan yhtenäisrintamana Amisonin puitteissa, siis toiminnan puitteissa, joka tapahtuu Somaliassa. Ja siellä he osoittavat, että jos on poliittista tahtoa ja tukea, että he voivat toimia, mitä tulee afrikkalaisten kriisien hallintaan. Ja afrikkalaiset kriisit tietysti ovat periaatteessa sellaisia, että afrikkalaisten pitäisi ne ratkaista – keskustelussa rauha- ja turvallisuuskomissaarin Ramambran kanssa nousi esille, että teknisen rahoituksellisen tuen lisäksi, joka liittyvät instituutioiden kapasiteettien kehitykseen, tarvitaan asianmukaista sotilaista resurssia, jolla voidaan se toimista tehokkaampia. Hän oli hyvin konkreettinen Amison toimesta, että heille oli luvattu lisää helikoptereita, jotta voisivat luoda äh, lentokieltoalueen Samalian yläpuolelle ja myöskin Merisaaron rannikolle, että hän otti tämän esille ja sen, mm, että EU tähän ei sanot myönteistä vastausta eikä myöskään YK tulevaisuusneuvostolta, ja että heidän vaatimustaan saada parempaa varustusta ei sille seurasta Tarvitaan lisää alueellisia organisaatioita. Tällaista valtaisaa maanosaa rakentaa vain ylhäältä alaspäin, vaan myöskin alhaalta ylöspäin siinä mielessä, että vahvistettaisiin alueellista integraatiota ja organisaatioita, joita on jo olemassa. Heillä on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma. Tarkoitus on ensi kesän eri huippukokouksessa luoda ottaa esille aloite, joka liittyy sisämarkkinoihin, niiden kehittämiseen Afrikassa ja synergia, joka syntyy nyt korottamalla alueellisten järjestöjen tasoa, on päätekijä lisäintegraation edistämisessä tällä alueella. Demokraattinen valvonta tulee olemaan edelleenkin heikkoa Afrikan unionissa. Tämä on asia, joka liittyy hallituksiin ja parlamentin harjoittamaan valvontaan – politiikassa ja päätöstekomenettelyissä Afrikan unionissa. Meidän panafrikkalaisen parlamenttikollegamme, se nimittäin on Mitandissa, siis maantieteellisesti hiukan sivussa, myöskin instituutiona hiukan sivussa, on poliittisesti tärkeää, että annamme edelleenkin tukea sille, että se saa voimaa instituutioissa kuviossa Afrikan unionin puitteissa. Etiopiassa tavasimme siis pääministerin ja sanoakseni asian nyt näin. Hän on aika kova kaveri, jos voin käyttää tällaista kieltä. Toisaalta hän ja hänen hallituksensa tietysti tässä hauraassa, hauraassa Afrikan sarvessa ovat suhteellisesti vakauttava tekijä verrattuna muihin naapureihin alueella. Etiopia todellakin vakauttaa tilannetta, siitä huolimatta emme ole tyytyväisiä demokraattiseen käytökseen. Haluaisin muistuttaa kollegat, että jo toisen kerran vuoden 2005 jälkeen, 2010, meillä oli vaalitarkkailutoimi, jota johti tai Sperman alankomaalainen kollegamme, eikä hän saanut palata esittelemään loppuraporttia ja sanoi vielä kerran pääministeri, että se ei ollut hyväksyttävää. Tämä parlamentti ei ole varmaankaan halukas hyväksymään tätä ja että olemme tehneet tästä johtopäätöksemme ja voin tehdä konkreettisen esityksen, mitä tulee pöytäkirjaan koski toimia Tunisiassa. Me eksplisiittisesti sovimme paluusta pääraportoijalta esitellä lopullinen raporttivaaleista, jotta tilanne, joka oli Etiopiassa, ei tässä mielessä tule toistumaan. Lopuksi vielä mikä on meidän roolimme Euroopan parlamenttina? Minusta meidän pitäisi ylläpitää tukea institutionaalisesti Afrikan unionille. Se on päätekijä institutionaalisen kapasiteetin luomisessa. Ja tuki tietysti perustuu selkeisiin kriteereihin, ehdollisuuteen, hyvään toimintaan ja vastuullisuuteen suhteessa Euroopan unioniin, joka on päärahoittaja. Meidän pitäisi myös, koska se jo nyt kantaa hedelmää joillakin alueilla, siis puhdas budjetti ja tekninen tuki alueellisille järjestöille, jotka edistävät poliittista ja taloudellista integraatiota, niitä pitäisi tukea edelleen. Ja monet keskustelukumppanit halusivat, että myös luotaisiin panafrikkalainen rahoituskokonaisuus, joka mahdollistaisi johdonmukaisen politiikan harjoittamisen suhteessa Afrikkaan mansana. Tämä nousi esille viimeksi EU-Afrikan huippukokouksessa. Ja kollegat Afrikan puolelta ovat sanoneet tässä yhteydessä, että on tarvetta kulkea AKT-logiikan mukaisesti ja tehdä te, että AKT ja eu välinen yhteistyö jatkuu, mutta sen tällä tasolla on sanottu selvästi, että EU tulisi suhtautua Afrikkaan yhtenäisenä ajatellen poliittisesta poliittisista asioihin. jossakin vaiheessa meidän pitää keskustella tällaisesta äh, rinnakkaisesta toiminnasta kahden, kahdella raiteella samaan aikaan. Kotonu ja Afrikka. Ja sitten vielä lopuksi demokraattinen vuoropuhelu Afrikan unionin kanssa sen poliittisista valinnoista, sitä pitäisi käydä, mutta myöskin katsoa, että pitkällä tähtäyksellä Afrikan pitäisi pystyä itse rahoittamaan itseään ja ylläpitää demokraattista vuoropuhelua ja edistää demokraattista vastuullisuutta. Toivoisin, että me ulkoisen valikuntana voisimme ylläpitää tätä yhteyttä yllä vuotuisella perustalla, ennen kaikkea siksi, että meillä on kysymys kriiseistä – maanosassa. Jotkin niistä ovat aivan naapurustossa, joten ne ovat osa meidän naapurus, naapuripolitiikkaamme, mutta niiden vaikutus, kauempana olevinkin vaikutus on todettavissa myös täällä, joten on tarvetta tarkastella myös ulkoasivalikunnan kannalta sitä, mitä tapahtuu kauempana etelässä. Kiitos. I think you know that we have a... Um, Kiitos. varmasti tiedätte, että meillä on hyvä käsitys siitä, miten nämä tapahtumat nähdään toisella osapuolella. Vierailu oli menestys. Ajatus siitä, että meillä olisi vuositasolla kontakteja. Tämä on oikein hyvä ehdotus. Haluaako joku kollegoista vielä lisätä jotakin, kysyä jotakin? Jollei. Haluan kiittää teitä. Haluan kiittää edustaja Galleria ja muistutan, että huomenna kello 12.30-13.45 komission sen Fuule käsittelee laajentumispakettia. Kiitos. Thanks.